Good morning, ladies and gentlemen. No niin, huomenta hyvät naiset herrat. Tervetuloa talous- ja rahasioiden valiokunnan kuulemiseen. Ensinnäkin toivotan tervetulleeksi komission jäsenen Vestagerin ja teidät kaikki siitä, että olette nyt paikalla. On hienoa nähdä, että tähän julkiseen kuulemiseen on tullut näin paljon kuulijoita – Teitä on rekisteröityneitä on noin 160 ja edustatte kansallisia kilpailuviranomaisia, ministeriöitä, eurooppalaisia ja kansallisia yritysjärjestöjä, yksittäisiä yrityksiä, konsulttiyrityksiä. Eli täällä on hyvin kattava yleisö tässä kuulemisessa. Ja kuten tiedätte, me keskitymme siihen, millä tavalla voidaan voimaannuttaa kansallisia kilpailuviranomaisia kilpailusääntöjen täytäntöönpanon valvonnan tehostamiseksi. Tämä on yksi painopistealue parlamentissa ja Langenin mietinnössä, joka hyväksyttiin tämän vuoden tammikuussa. Parlamentti katsoi, että tämänhetkiset säännöt, jotka liittyvät oikeudellisiin henkilöihin niitä täytyy nyt sitten täydentää säännöillä, jotka liittyvät luonnollisiin henkilöihin, ja sakkojen pitää olla riittävän korkeita, ja siksi parlamentti pyysi, että komissio ottaisi nämä mukaan lainsäädännölliseen välineeseen. Ja parlamentti myöskin korosti kansallisten kilpailuviranomaisten riippumattomuutta. Se on keskeisen tärkeä asia. Ja kuulemisessa Käytetään hyväksi myös ulkoisia tutkimuksia, jotka liittyvät kilpailuviranomaisiin. Ja voitte ottaa näitä tuosta eteisaulasta. Ja toivotan tervetulleeksi myöskin tutkimuksen tekijän, jossa katsotaan viranomaisten voimaannuttamista. Ja komissiolla on tavoitus voimaannuttaa kilpailuviranomaisia, jotta ne olisivat tehokkaampia täytäntöönpanossa ja siksi parlamentti on erittäin tyytyväinen tähän aloitteeseen. Ja siksi päätimme järjestää julkisen kuulemisen keskustellaksemme kuulemisen ensimmäisistä tuloksista, jonka komissio käynnisti aikaisemmin tänä vuonna. Kansalliset kilpailuviranomaiset ovat tärkeitä kumppaneita komissiolle, kun täytäntöönpannaan näitä sääntöjä. Ennen vuotta 2014 meillä oli keskitetty malli, joka johti tiettyyn tiettyihin arvaamattomiin seuraamuksiin. Ja vuodesta 2004 meillä on ollut osittaista haja- hajauttamista kilpailuviranomaisten tasolla ja EU-sääntöjen osalta. Ja nyt 85 prosenttia näistä päätöksistä tehdään Euroopan tasolle. Aikanaan monet katsovat, että tämä hajannettu järjestelmä – ei olisi tehokasta täytäntöönpanoa, ja siksi eurooppalainen kilpailuverkosto luotiin. Ja nyt katsotaan, että hajautettu valvontajärjestelmä ja kilpailuverkosto ovat toimineet kaiken kaikkiaan tehokkaasti. Kuitenkin vielä on kysymyksiä sen suhteen, että kun katsotaan eroja kansallisten menettelyiden ja viranomaisten välillä, niin se saattaa vaarantaa yhteistyön viranomaisten ja sitten EUn sääntöjen osalta. Ja kansallisten viranomaisten riippumattomuus on hyvin erilaista, samoin kuin niiden budjetti ja koko. Ja niissä on erilaisia rakenteita. Jotkut näistä viranomaisista ovat riippumattomia tahoja ja toiset taas ovat sitten osa muuta viranomaista, jotka käsittelevät myöskin esimerkiksi kuluttajasuojakysymyksiä ja niiden riippumattomuus on siis erilaista ja monilla viranomaisilla ei ole kaikkia valtuuksia, joita tarvittaisiin, kun kerätään todisteita rikkomuksista ja hoidetaan ne kuntoon. Ne eivät aina pysty kunnolla löytämään näitä yrityksiä, jotka rikkovat sääntöjä. Ja sitten myöskin kansallisissa ohjelmissa on eroaisuuksia. Ja tätä taustaa vasten olemme päättäneet järjestää kaksi paneelikeskustelua – Ensimmäisessä paneelissa katsotaan täytäntöönpanovaltuuksia ja viranomaisten riippumattomuutta, mitä tulee EU-sääntöjen soveltamiseen. Ja toinen paneeli katsoo sitten sanktioita ja muita järjestelyitä jäsenvaltioissa, kun täytäntöönpannaan EU-sääntöjä. Ja ennen kuin komission jäsen Vestager saa puheenvuoron, haluaisin lyhyesti kertoa tästä menettelystä, eli miten voitte käyttää puheenvuoroja. Koska täällä on nyt näin paljon osallistujia, niin ymmärtää, että varmaankaan en pysty antamaan kaikille puheenvuoroa, mutta mahdollisimman monelle yritämme antaa tämän mahdollisuuden. Ja siksi pyytäisin, että pidätte puheenvuoronne korkeintaan kahdessa minuutissa. Ja tietysti olemme joustavia riippuen sitten siitä, miten keskustelu etenee. Eli voimme sitten hiukan mukauttaa tätä puheaikarajoitusta. Teillä on puheenvuorokortteja pöydillänne. Niiden kautta voitte ilmoittaa, että haluatte puheenvuoron. Eli vaalea, tämä keltainen koskee ensimmäistä paneelia ja vaaleanpunainen toista paneelia. Ja yleisesti ottaen yritämme jakaa puheaikaa sitten niin, että ensin on kaksi ulkopuolista puhujaa ja sitten yksi meppi. Ja kokous välitetään suoratoistona ja tulkkaus on saatavana 20 kielellä. Ja nyt sitten komission jäsen Vestager, 10 minuutin alustuspuheenvuoro. Eli voitte kertoa julkisen kuulemisen tuloksista liittyen kansallisten viranomaisten voimaanottamiseen. Eli Margaret, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kovasti odottanut tätä kuulemista jo. Kiitän teidän osoittamastanne mielenkiinnosta ja myös erittäin vahvasta aktiivisuudesta sekä tietojen etsinnässä että kun kommentoitte komission kertomusta, varmasti voitte huomata, että komissio ja parlamentti molemmat tulevat korostamaan tätä yhteistyötä. Ja miksi tämä nyt on niin tärkeää juuri, että tehdään komission ja kansallisten viranomaisten välillä. Se on osoittautunut erittäin vahvasti, vahvaksi täytäntöönpano liittoutumaksi. Päätökset, joita kansalliset viranomaiset ovat tehneet, niitä on paljon enemmän kuin päätöksiä, joita on tehty komissiossa. Sitten seuraavat vaiheet. Niissä on erittäin tärkeää varmistaa kansalaisille, että he voivat luottaa viranomaisiinsa jotta he valvovat todellakin markkinoita ja varmistavat reilun kilpailun yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Nyt meillä on tämä julkinen kuuleminen. Mielestäni se oli varsin onnistunut. Mitä me kysymme oli suurin piirtein sitä, mitä puheenjohtaja äsken kävi läpikin. Ensinnäkin, miten tartut, miten pohditaan, onko kansallisilla viranomaisilla tarvittavat takeet toimia riippumattomasti ja onko niillä henkilökuntaa, resursseja toimia, onko tarpeeksi välineitä tutkia, etsiä rikkoja kilpailusääntöjen rikkomustapauksia, pystyvätkö he asettamaan sakkoja, jotka ovat riittävän tehokkaita pelotteita, ja onko sitten sellaisia sakkolievennys- ja sakkovapautusohjelmia, joita voidaan tehokkaasti toteuttaa kautta Euroopan. Ja syy, miksi meitä tämä niin kovasti huolestuttaa, on, että tämän ei pitäisi ei pitäisi kärsiä siitä, että asuu jossakin maassa eikä taas jossakin toisessa jäsenvaltiossa, mitä tulee markkinoiden oikeudenmukaisuuteen ja toimivuuteen, koska meillä kerran on sisämarkkinat ja me teemme työtä digitaalimarkkinoiden hyväksi. Tästä kaikesta tulee entistäkin tärkeämpää. Me olemme esittäneet aika paljon kysymyksiä ja haluaisin kiittää kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat vastanneet lukuisiin kysymyksiin, koska luonnollisesti niistä juuri on meille suurta apua. Vastauksia oli 181 kaiken kaikkiaan. Niitä tuli ennen kaikkea julkisilta viranomaisilta, yrityksiltä, yksilöiltä, teollisuuden alalta, järjestöiltä, konsultointi, lakiyrityksiltä, kuluttajajärjestöiltä tietenkin myös. Joten aika laaja pohja ihmisiä, järjestöjä osallistui ja vastasi julkiseen kuulemiseen. Tällainen yleinen lähestymistapa, yleiskuva on varsin myönteinen. Mielestäni ollaan joko tosiaan samaa mieltä tai vahvasti samaa mieltä perusteista, että kansalliset kilpailuviranomaiset jo nyt täytäntöön panevat tehokkaasti EU-kilpailulainsäädäntöä yli 50 prosenttia on samaa mieltä tai vahvasti on samaa mieltä, että viranomaiset näin juuri tekevät. Sitten toinen peruskysymys. Voitaisinko vieläkin enemmän tehdä? Mielestäni meillä on tässä vahva kannustin, koska yli 75 prosenttia on joko samaa mieltä tai todella vahvasti on samaa mieltä, että enemmänkin voitaisiin tehdä kansallisten kilpailuviranomaisten toimesta ja mielestäni tämä on vahva kannustin ja hyvä lähtökohta keskustelulle siitä, mitä vielä voidaan tehdä. Sitten muutama kommentti toimenpiteistä, jotka voisivat auttaa kansallisia kilpailuviranomaisia, jotta he pystyvät toimimaan tehokkaammin. Ensimmäinen kysymys uskoakseni on perustavanlaatuinen myös, nimittäin se, että on takeet täytäntöönpanna kilpailusääntöjä EU-ssa, on, palveleeko se kuluttajan markkinoiden EUn yleistä intressiä, eikä myöskään keneltäkään kolmalta taholta ohjeita, kun näitä toteutetaan. Tämä on myös ratkaiseva kysymys. Mehän tiedämme, että tämä on yksi niistä asioista, joista joskus syntyy konflikteja viranomaisten ja hallitusten välillä. Uskallan jopa sanoa, että jos tällaisia konflikteja ei silloin tällöin olisi, silloin viranomainen ehkä olekaan tarpeeksi vahva. Mutta tämän sanottua, niin, niin itse asiassa yli 75 prosenttia on samaa mieltä tai vahvasti samaa mieltä, että tällä on suurta merkitystä. Ja jos ajatellaan laajempia kysymyksiä, miten demokratia toimii, niin tämä oli myös hyvä tulos. Näin suuri enemmistö tukee riippumattomuutta ja riippumattomuuden takeita, joita kansallisilla viranomaisilla ja tahoilla on. Toinen kysymys, onko tarvittava määrä resursseja täyttää tehtävät, ja muistakaa, että nämä eivät ole mit- kansallisia viranomaisia, jotka ovat vastanneet, vain 85 prosenttia on sitä mieltä, että tarvittavat resurssit ovat tärkeitä. Sitten mitä tulee täytäntöönpano välineisiin, tässäkin korkeita lukuja. Yli 85 prosenttia jopa on sitä mieltä, että on tärkeää, että on tehokkaita välineitä, jotta löytää ja voi tutkia rikkomustapauksia. Viidentenä mitä tulee tehokkaisiin toimivaltuuksiin, asettaa sakkoja yrityksille. Kilpailusäännön rikkomuksesta 80 prosenttia on sitä mieltä, että tällä on merkitystä. Sitten viimeisenä näistä yleisistä kysymyksistä, mitä tulee sakkolievennys, sakkovapautusohjelmiin, onko tällä, ovatko tällaiset ohjelmat tärkeitä, että voidaan rohkaista yrityksiä korjaamaan rikkomuksia, niin 82 prosenttia on sitä mieltä, että tämä on tärkeää. Mielestäni tämä on erittäin vahva lähtökohta ja motivaation lähde meille jatkotyötä ajatellen. Sitten minkälaista vaikutusta syntyy EUn toiminnasta tai lainsäädäntötoiminnasta, pehmeästä toiminnasta, niin erittäin vahvaa tukea on sille, että olisi varsin hyvä ajatellen tuloksellisuutta EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa, että luotaisiin oikeudellista varmuutta yrityksille ja minimoitaisiin myös yrityksille asettaa aiheutuvia kustannuksia, että varmistettaisiin, että yhteistyötä on kansallisten tahojen ja EU-kilpailuverkostojen välillä ja varmistettaisiin vielä eh, kansallisen, kansallisten kilpailuviranomaisten päätösten legitiimiys, mutta myös vahvaa tukea löytyy tällaiselle ajattelulle, mitä tulee investointi ilmastoon ja taloudelliseen kasvuun. Jopa lähes 80 prosenttia on sitä mieltä, että tähän, tämän suuntainen toiminta olisi hyväksi investoinneille ja taloudelliselle kasvulle. Luonnollisesti muitakin kysymyksiä on tullut esille. Jotkut niistä tulevat usein esille ja tunnemmekin ne jo. Ja uskon, että yksi tärkeä viesti tässä on tämä pyrkimys tasapainottaa asioita. Toisaalta vahvempi täytäntöönpanopuoli ja toisaalta pyritään vahvempiin menettelytapatakeisiin myös. Mielestäni Tämä on helppo ymmärtääkin, miksi tällaisia toiveita on esitetty, kun kysymyksiä on esitetty, kun kysymyksiä esitimme. Ja tietenkin myös on sellainen toive, että johdonmukaisuus olisi suurempaa Euroopan kilpailuverkoston tuossa sen suhteen, miten EU-lainsäädäntöä, kilpailulainsäädäntöä täytäntöön pannaan. Mielestäni tätä voidaan käyttää hyväksi myös tulevaisuudessa, kun pyritään tasapainottamaan erilaisia aloitteita. Ja sitten kysymys siitä, minkälaisia aloitteita pitäisi valita 64 prosenttia, lähes 65 prosenttia pitää parempana sellaista toimintaa, että toimitaan sekä kansallisella että EU-tasolla. Vain 19 prosenttia on sitä mieltä, että toimittaisiin vain EU-tasolla ja 8 prosenttia haluaa, että toimitaan vain kansallisten toimien parissa. Mielestäni tämä on myös hyvin myönteistä, koska tämä korostaa tätä ymmärrystä, jota on, että EU tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja pyrkii myös voimaannuttamaan jäsenvaltioita näissä kysymyksissä. Joten vastaukset mielestäni osoittavat johdonmukaista ymmärrystä itse asiasta, mutta myös johdonmukaista on toive siitä, että EU toimii samoin kansallinen täytäntöönpano ja niiden pitää kulkea vahvasti käsi kädessä koordinoidulla tavalla. Ja toivon, että Tämä herättää ajatuksia jatkoa ajatellen. Yksi haasteista, joita saattaa edessä olla, on tietenkin se, että vieläkin tiukempaa keskustelua käydään kansallisten ministereiden kanssa. Vain yhdeksän kansallista ministeriä on vastannut suurin osa myönteisessä hengessä, mutta kun ajatellaan tulevaisuutta, niin kyllä mielestäni on hiukan työtä tehtävänä, jotta voidaan aktivoida ja ottaa mukaan neuvoston jäseniä valmistelemaan toimintaa johon pyritään. Kaiken kaikkiaan julkinen kuuleminen on näyttänyt, että tähän mennessä tehty työ on hyvää ja toiseksi tilaa parannukselle on ja tätä on kaikkia rakentavassa hengessä kuvattu niin, että me tätä kautta pystymme helpommin käyttämään hyväksemme myös tämän päivän kuulemisen palautetta ja jatkaa tältä pohjalta. Mielestäni tämä kaikki on varsin, tämä oli varsin lupava, rakentava, hyödyllinen julkinen kuuleminen. Kiitos. Ähm. Kiitoksia. Tämä kuulostaa lupaavalta. Tämä on hyvä lähtökohta. Eli kiitoksia, Margaret. Sitten siirrymme ensimmäiseen paneeliin. Yes, yes, exactly. So, uh, I know, uh, commissioner... Tiedän, että komission jäsen Vestagerin täytyy nyt lähteä. Ja Johannes Leitenberger saa nyt sitten puheenjohtajan tehtävät hoitaakseen. Hän on komissiosta kilpailun pääosastolta. Olkaa hyvä. Honorable member. Kunnianarvoiset jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa ensimmäiseen paneeliin. Ja tämä on omistettu kansallisten kilpailuviranomaisten riippumattomuudelle täytäntöönpano oikeuksille kuten komission jäsen Vestoa on juuri hahmotellut, julkinen kuuleminen on vahvistanut, että kaikkien kansallisten kilpailuviranomaisten riippumattomuutta ei voi taata, tai niillä ei ole riittävästi resursseja tehokkaasti täytäntö panna EUn kilpailusääntöjä. Ja kansallisilta kilpailuviranomaisilta puuttuu myös riittävät keinot puuttua puuttua yritysten rikkomuksiin. Tämä koskee sekä yksittäisiä kilpailuviranomaisia, mutta myös EUn kilpailuverkoston puitteissa tapahtuvaa sääntöjen täytäntöönpanoa kokonaisuudessaan. Mielellämme kuulemme mielipiteitäne siitä, ovatko nämä ongelmat relevantteja ja miten niin parhaiten tarttua. Keskustelua varten meillä on kunnianarvoisa puhujalista, jossa on edustaja juristien joukosta, kuluttajajärjestöistä, OECDstä, kansallinen kilpailuviranomainen ja tutkijoita. Paneeliin on kutsuttu myös ALKen edustaja, mutta valitettavasti hän sairastui eikä pääse paikalle tänään. Ja toivomme hänelle pikaista paranemista. ja Rovakani Fernandez on Quatre Casasin Brysselin toimiston partneri ja sen EU- ja kilpailuoikeusryhmän johtaja on laajasti kokemusta kilpailulainsäädännöstä mukaan lukien äh, Amerikan äh, asianajajärjestyksen antitrustiosastossa. Hän on myös komission neuvonantaja ja Espanjan kilpailuviranomaisten neuvonantaja kansainvälisessä kilpailuverkostossa. Aikaisemmin oli toinen puheenjohtaja kansainvälisen asianajayhdistyksen antitrustin jaostossa. Moni Goyenson Boikin edustaja Beukin kuluttajajärjestön edustaja, joka edustaa 49 riippumatonta kuluttajajärjestöä 43 EU-maassa – Deukin puheenjohtaja Rava Goensa on tällä hetkellä EUn toinen puheenjohtaja transatlanttisessa kuluttajavuoropuhelimessa ja EUn ja Yhdysvaltojen kuluttajajärjestöjen verkostossa. Ja hän edustaa Beukia myöskin Consumers International järjestö sekä kansainvälinen kuluttajajärjestö. Hansari Frederic Eugeni on talousteiden professori ja e- Euroopan oike- äh, laki- ja oikeustiede professori esikoulussa Pariisissa. Hän on OECD-kilpailukomitean paneelin jäsen ja hän oli ennen äh, yhdistyneen kuningaskunnan Fair Trading Officein. Hän on myöskin Ranskan kuningasasian ja, sen, ja hän on ollut myös maailman kauppajärjestön kauppa- ja kilpailutyöryhmässä. Jenny on kertonut laajasti kaupasta, kilpailusta ja taloudellisesta kehityksestä. Hän on toiminut myös neuvonantajana monissa kehitysmaissa kilpailu- ja kauppakysymyksissä. Herra Kesrauskas on Liettuan kilpailuneuvoston puheenjohtaja ja luonnoi vielä yliopistossa kilpailuoikeudesta – hän työskenteli aikaisemmin oikeellisena neuvonantajana Iso-Britannian uh, Fair Trading kilpailuviranomaisissa. Professori Monter on kilpailuoikeuden professori Euroopan Firenzeen yliopistoinstituutissa. Hän vetää ki- koulutusohjelmaa, jossa aiheena on kilpailuoikeus. Se on eurooppalaisille toimille ja hän on Rooman äh, ryhmässä, joka on kansainvälisen kilpailuverkoston italialainen foorumi. Hän on kirjoittanut ja julkaissut paljon kaikista kilpailulain ja politiikan puolista. Olen iloinen, että olette täällä. Ja kuulisin mielelläni ensimmäiset puheenvuorot, noin kuusi minuuttia jokaiselta. Rava Fernandez ensin. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat. Yritykset arvostavat oikeudellista varmuutta ja oikeuden epävarmuus on haitaksi yrityksille ja koko taloudelle. Meidän kantaisessamme maailmassa yritykset toimivat monessa jäsenvaltiossa ja niiden täytyy tietää, että niiden bisnesaloitteita käsitellään samalla tavalla kaikkialla Euroopassa. Ikävä kyllä tällä hetkellä näin ei ole vaikkakin artiklat 101 ja 102 sopimuksesta Euroopan unionin toiminnasta, jossa on määritelty statukset, niin kaikilla kansallisilla kilpailuviranomaisilla ei ole samoja täytäntöönpanovaltuutuksia. Menettelyt ovat hyvin erilaisia, samoin sanktiot luonteeltaan ja kattavuudeltaan. Ja samoja lakeja pannaan eri tavalla täytäntöön eri puolilla Eurooppaa, ja tämä luo esteitä sisämarkkinatavoitteille. Tehokkuuden ja yhdenveroisuuden periaatteet ovat mahdollistaneet harmonisoidun täytäntöönpanon EU-ssa, mutta tilannetta voisi kuitenkin vielä parantaa. Lainsäädännön harmonisointi, joka tähtää siihen, että täytäntöönpanon erot supistuisivat Euroopassa, se vähentäisi oikeudellista epävarmuutta ja se parantaisi tehokkuutta antitrustitutkimuksissa. tutkimuksissa. Tämä on tärkeää, jotta voidaan taata kansallisten viranomaisten riippumattomuus, ja niille pitää antaa riittävästi resursseja, jotta ne pystyvät toimimaan tehokkaasti. Jos nyt uudistetaan asetusta 1-2003, kaikkien jäsenvaltioiden pitää varmistaa, että kansalliset viranomaiset ovat riippumattomia, ja niillä pitää olla riittävästi resursseja tehtävänsä hoitamiseksi. Täytyy katsoa, millaisia toimintoja kansallisilla viranomaisilla on, kun sovelletaan artikloita 101 ja 102, tämähän on jäsenvaltioiden vastuulla, niin uudella lainsäädännöllä voitaisiin vähentää täytäntöönpanoeroja ja vahvistaa kansallisten kilpailuviranomaisten riippumattomuutta ja tehokkuutta. No, millaisia vähimmäistehtäviä kansallisilla viranomaisilla pitäisi olla, kun ne panevat täytäntöön EUn kilpailulainsäädäntöä? Mikä on tämä yhteinen nimittäjä? No kun katsotaan yksittäisiä tapauksia, niin unionin pitää harmonisoida tärkeitä kysymyksiä, koska vaikka se ehkä kuulostaa yllättävältä, niin jäsenvaltiot eivät vielä ole samaa mieltä siitä, kuka voi rikkoa artikloita 101 ja 102. Määritelmät, jotka liittyvät yritykseen, eivät ole yhdenmukaisia Euroopassa. Esimerkiksi kauppajärjestöt voivat saada sakkoja joissain jäsenvaltioissa sääntöjen rikkomisesta, mutta toisissa taas ei. Meillä pitää olla yhtenäiset menettelytavat, mutta se, ja se on myöskin kirjallinen asia. Ja samoin tutkimuksiin liittyy eroja. Esimerkiksi digitaaliset tutkimukset eivät ole sallittuja kaikissa jäsenvaltioissa. Ja se, miten lasketaan sitten sakkoja, nekin ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa. Eli samasta toiminnasta voi saada raskaat sakot yhdessä osavaltiossa, mutta ei ollenkaan sakkoja toisessa. Toiseksi unionissa kaikilla kansallisilla viranomaisilla pitäisi olla vapaus poliittisesta vaikutuksesta. Niiden pitää myöskin edistää kilpailua ja niiden pitää varmistaa se, että politiikalla vähennetään puuttumista markkinoihin. Ja kaikilla kansallisilla viranomaisilla pitäisi olla mahdollisuus viedä kilpailuasioita tuomioistuimeen ja laatia raportteja lainsäädännöstä, jotta voidaan varmistaa, että lainsäädäntö noudattaa EUn kilpailusääntöjä. Ja sitten eurooppalainen kilpailuviranomaisten verkosto on tärkeää, kun ajatellaan näiden sääntöjen täytäntöönpanoa. Ja viranomaisten pitää varmistaa, että niiden yhteistyö ei kuitenkaan rajoita yrityksien puolustusoikeutta. Jotta kaikki kansalliset viranomaiset olisivat samalla tasolla, lainsäädäntöä ja politiikkaa tulee harmonisoida. Ensinnäkin jäsenvaltioiden pitää antaa riittävät resurssit kansalliselle kilpailuviranomaiselle, jotta se pystyy toimimaan riippumattomasti. Ja tämä yhteinen nimittäjä on se juuri, mistä puhuin. Ja kaikkien kansallisten kilpailuviranomaisten pitäisi pystyä torjumaan kartelleja ja silloin pitää olla näitä tehokkaita sakkolievennysohjelmia. En nyt tästä puhu enempää, koska Van Herven käsittelee tätä asiaa toisessa paneelissa. Tällä hetkellä kansallisessa lainsäädännössä on määritelty, kuinka pitkälti kansalliset viranomaiset ovat riippumattomia. Ja asetuksen 1.2.3 artikla 35 jo toteaa, että jäsenvaltioiden on nimitettävä kansalliset viranomaiset sillä tavalla, että Siinä noudatetaan asetuksen sääntöjä ja tehokkuusperiaatetta, mutta kokemukset kymmenen vuoden ajalta osoittaa, että tämä toiminta ei ole riittävää, jotta voidaan varmistaa haluttu harmonisointi. Uudessa lainsäädännössä pitää määritellä yhteiset tehtävät viranomaisille ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne pystyvät hoitamaan nämä tehtävät tehokkaasti ja ilman poliittista asian puuttumista. Nämä ovat konkreettisempia velvoitteita kuin mitä tällä hetkellä on olemassa. Jäsenvaltioiden pitää myöskin antaa kansalliselle kilpailuviranomaisille mahdollisuuksia arvioida suoriutumista. Ja esimerkiksi tällä tavalla voidaan laatia raportteja ja viedä asioita tuomioistuimeen. Ja kuluttajien hyvinvointi on tietysti kilpailulainsäädännön ytimessä EU:ssa, ja mikäli uudistetaan asetusta 1-2003, meidän pitäisi ottaa sinne mukaan selkeä viittaus kuluttajien hyvinvointiin. Sen pitää olla täytäntöönpanon tärkein tavoite. Ja tällä tavalla voidaan varmistaa, että kilpailulainsäädännön täytäntöönpano ei palvele mitään poliittisia tai teollisia tavoitteita, ja tällä tavalla voidaan harmonisoida täytäntöönpanoa Euroopan unionissa. Kiitos. Second speaker, Mrs. Goyens, and uh, Kiitoksia sitten Gojens. Ja muistuttaisin, että pysytte tässä kuudessa minuutissa. Tässä jo mentiin hiukan tämän alkuperäisen viiden minuutin yli, eli tämä e- ekstra minuutti johtuu siitä, että ammattiyhdistysten edustaja ei päässyt tänään paikalle. Eli Gojens, olkaa hyvä. Good morning, ladies and gentlemen. Many, many thanks for... Teen parhaani. Kiitoksia kovasti, että kuluttajajärjestöjäkin on kutsuttu tähän kuulemiseen. Muutamia ajatuksia kuluttajaperspektiivistä koskien kilpailupolitiikkaa ja sen täytäntöönpanoja. Voin olla vain samaa mieltä Rova Fernandesin kanssa. Loppujen lopuksi on kyse on kuluttajan hyvinvoinnista tai eh, heidän tilansa heikkenemistä. Kilpailukykyiset markkinat ovat todella tärkeitä ja kilpailupolitiikka on tärkeää, muuten kuluttajat kärsivät. Kuluttajat odottavat, tarva, tarvitsevat, ansaitsevat vahvaa kunnianhimoista kilpailupolitiikkaa joko joko estää tai lopettaa rikkomukset. Ja jos rikkomuksia on tapahtunut, niin silloin tarvitaan myös korvauksia kuluttajat. Jos tämä ei ole aiheena tänään, haluan vain ottaa tämän esille, tämä on erittäin tärkeä aspekti kilpailupolitiikkaa, joka joskus tuntuu unohtuvan. Kun tarkistaa tilanne, että minulla on tiettyjä kalvoja. Mutta kun tarkistaa tilannetta, niin huomaa, että kilpailupolitiikan täytäntöönpano ei ole tarpeeksi tehokasta ja vieläkin paljon rikkomuksia haittaa kuluttajan toimintaa. Menettelyt ovat, ovat hitaita. Tämä tietenkin johtaa yhä suurempaan kuluttajahaittaan, koska menee niin kauan ennen kuin on löydetty ongelma ja ratkaistu se sitten. Resursseja on vähän. Näin on kaikkialla Euroopassa. Tietysti tilanne on pahempi jossakin maassa kuin toisessa ja resurssit ovat hajanaisella tavalla levittäytyneet. Kun ajatellaan markkinoita kuluttajan kannalta katsottuna, huomaa, että on paljon päällekkäisyyttä eri viranomaisten kesken, jotka ovat vastuussa markkinakäyttäytymisen kontrolloimisesta. Kulut- kuluttajaedustajina me teemme työtä kilpailuviranomaisten, kuluttajaviranomaisten, energiasäätelijöiden, televiestintäsääntelijöiden ja niin edelleen kanssa. Ja joskus näemme, että päällekkäisyyttä on ja joskus on sääntelypuutteita. Ja ennen kaikkea huomaamme sellaista, että ne viranomaiset, jotka, viranomaiset toimivat tavallaan erikseen, eivätkä yritä yhdistää ponnisteluja ja koordinoimaan näitä rajallisia resursseja. Sitten on erilaisia arviointeja asioista, esimerkiksi kun on EU-laajuinen taloudellinen rikkomus kyseessä. Viranomaiset ovat käsitelleet näitä asioita eri tavoin. Joskus joku asia on rikkomus toisessa maassa, mutta ei jossakin muussa kysymyksessä, eikä ole mikään prioriteettikysymyskään, niin sitten ehdotetaan toisenlaisia ratkaisuja kuin muualla. No miten tätä kaikkea voidaan sitten parantaa? En nyt puhua juridisesti, vaikka olen juristi, mutta haluaisin vain antaa hiukan käytännön ratkaisuesimerkkejä. Yksi ilmeinen instrumentti, jota on liian vähän käytetty jo vuosien ajan, on se, että yhteistyö todella voi auttaa tehostamaan kilpailupolitiikan täytäntöönpanossa. Ensinnäkin uskomme kuluttajan kannalta katsottuna, että olisi paljonkin opittavaa yhteistyötä yhteistyöstä kilpailuviranomaiselta ja myös muilta viranomaisilta, esimerkiksi televiestintäaloilta, energia-alalta, ja näitä tapahtuukin joissakin maissa, mutta ei kaikkialla yleisenä sääntönä, ja mielestämme tämä olisi hyvä asia ja se tulee myös välttämättömäksi, koska markkinat kehittyvät ja bisnesmallit tavallaan sekoittuvat ja tarvitaan tietoa yksityisyys tietosuojakysymystä, kun sääntelee valtavia mm, teknologia, määrässä asemassa olevia teknologiayrityksiä. Pitää tietää lääkkeistä esimerkiksi, kun täytäntöön panee kilpailupolitiikkaa, ja kyseessä ovat suuret energia- tai lääkefirmat. Me uskomme, että uudet liikemallit vaativat paljon suurempaa integraatiota täytäntöönpanopolitiikoissa lainvalvonnassa, mutta on myös yksi väline, joka käytetään aivan liian vähän. Se liittyy kuluttajajärjestöihin. Kuluttajajärjestöillä on paljon tietoa siitä, mitä markkinoilla tapahtuu. He ottavat vastaan valituksia, he identifioivat ongelmia, heillä on asiantuntemusta siitä, miten voidaan täsmentää, miten kuluttaja on kärsinyt missäkin kysymyksessä, ja he eivät todella saavuttaa kuluttajat. Joskus niihin liittyy myös suurempaa uskottavuutta kuin johonkin viranomaisiin julkisen mielipiteen silmissä. Joten tämä voi olla hyvinkin tärkeää tehdä yhteistyötä kuluttajajärjestöjen kanssa, jotta voidaan tehostaa resursseja ja ja käyttää resursseja hyväksi. Tämä on saanut aikaan tuloksia, kuten Italiassa tai Alankomaissa tai yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja tätä kannattaisi ehkä yrittää sitä seuraavaan kuvan. Niin mitä tässä näemme kuluttajan kannalta katsottuna on, että Molemmin puolin niin kuluttajajärjestöt kuin kilpailuviranomaisetkin eivät halua oikein tehdä yhteistyötä. Ja yksi asia, jo, tai viesti, jonka haluaisin esittää, että edes yritettäisiin tätä rakennettaisiin luottamusta, aloitetaan pienin askelin epävirallisesti, jotta sitten todetaan, että todellakin voidaan tehdä yhteistyötä ja näin parantaa lainvalvontaa kilpailupolitiikassa markkinatilanteessa. Ja tämä voi lähteä liikkeelle yhteisestä kokouksesta vuosittain, että nähdään mitä prioriteetteja on. Olisi hyvä, jos kuluttajajärjestöt tietäisivät, mikä kilpailuviranomaisen prioriteettikysymys on, koska silloin mekin voimme käyttää omia resurssejamme kyseiseen prioriteettiin, jotta voidaan etsiä todisteita, kerätä kuluttajan valituksia ja auttaa tässä kilpailuviranomaista. Me uskomme myös, ja tämä on viimeinen kohta, että koordinaatio EU-tasolla on avainasemassa. Rajat ylittävät rikkomukset tulevat yhä yleisemmiksi ja meistä on tärkeää, että kilpailuviranomaiset ja kuluttajaviranomaiset kaikkialla Euroopassa tekevät yhdessä työtä. Tiedän, että julkista kuulemista ei tehdä vain kilpailuviranomaisten kohdalla, vaan myös tarkastellaan tällä hetkellä kuluttajasuojaverkosto ja olisi todella hyvä, jos voitaisiin integroida tähän tarkasteluun parempi yhteistyö kuluttajaviranomaisten ja kilpailuviranomaisten ja kuluttajajärjestöjen kanssa. Kiitos. Next speaker, professor. Kiitos. Sitten professori Jenning, olkaa hyvä. Very much, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kohdistan kolmeen kohtaan jotka liittyvät kilpailuviranomaisten tehokkuuteen, itsenäisyyteen, niin heidän toimiinsa ja heidän resursseihinsa. Tämä perustuu laajoihin keskusteluihin OECDssä, mutta nämä ovat kuitenkin omia näkemyksiä, eivätkä välttämättä OECDn. Ennen kuin puhun näistä asioista, mainitsin kolme metallogista kysymystä, johon täytyy kiinnittää huomiota Ensinnäkin, mitä me tarkoitamme kilpailuviranomaisten tehokkuudella? Tehokkuudella on monia ulottuvuutta tehokkuus, ennustettavuus, kustannukset. Ja tässä saattaa olla jotain trade-offeja, valintoja, koska kaikkia tavoitteita ei voi välttämättä saavuttaa yhtä aikaa. Toinen metodologinen kysymys on, mitä me tarkoitamme kilpailuviranomaisten tehokkuudella. Haluamme rikkoo järjestelmän, joka on tehokkaampi, vai viranomaisia, jotka ovat tehokkaita. Ja tässäkin on valintoja ja trade-offeja. Jos ajatellaan esimerkiksi näin, että sitomisprosesseja ne nopeuttavat menettelyjä vähentävät kilpailuviranomaisten kustannuksia. Niillä voi olla täytäntöpano ongelmia kuitenkin. Joten nämä vaihtoehtokustannukset täytyy pitää mielessä sitten kilpailuviranomaiset väistämättä heijastavat paikallisia oloja maiden historiaa. Ei ole mitään yhden koon ratkaisuja. Ja EU:ssa meillä on hyvin erikokoisia maita, eivätkä ne välttämättä tarvitse samoja ratkaisuja. Nyt itsenäisyys. Ihan lyhyesti. Itsenäisellä on kaksi ulottuvuutta, jota kannattaa pohtia. Yhteen on viitattu ja se on se, että julkisten viranomaisten ei pitäisi joutua pitä, ei pitäisi asettaa sanktioita tai palkita kilpailuviranomaisia. Ja Portugalissa on ongelmia ja osaa luovuttu tästä poliittisesta ohjelmasta, mutta on maita, joissa kilpailuviranomaisia voidaan ohjata vielä poliittisesti. Toiseksi me haluamme taata, että kilpailuviranomaisilla ei ole mitään kannustimia, spontaaneja tai muita insentiivejä palvella muun byrokratian tai bisnesyhteisön tarpeita. Ja tähän vaaditaan mielestäni tiukat säännöt, esimerkiksi eturistiriitojen suhteen. Mutta myös tiukkoja sääntöjä mitä, sen suhteen, mitä tapahtuu, kun viranomaisen jäs, viranomaisessa loppuu ja mandaatti loppuu. Tätä on tutkittu yksityiskohtaisesti, mutta jos kilpailuviranomaisen jäsen voi odottaa ylennemistä tai jotain muuta tehtävää, tämä voi vaikuttaa siihen, miten ne tehtävänsä. Saksassa ei ole tätä ongelmaa, koska siellä kilpailuviranomaisen johtajalla ei ole mitään tulevaisuutta. Se voi toimia siellä, mutta ei välttämättä kaikkialle. Mutta kannattaa pitää mielessä. Sitten jos puhutaan kuluttajaviranomaisten toimista, pitäisikö niillä vain yksi tehtävä vai useampia tehtäviä? Liikkumista on tapahtunut eri suuntiin. Monet maat ovat päättäneet yhdistää kilpailusuojan kuluttajasuojan ja kilpailuviranomaisen tehtävät. Tästä on hyötyä ja haittaa vilpittömästi. Joten yhtään näitä ratkaisuja tähän ei ehkä löydä. Ehkä olisi tärkeintä, että kilpailuviranomaiset näkevät markkinoilta sekä kysyntä että tarjontapuolen tarttuakseen kilpailuongelmiin. Ongelma on, että kun on useampia tehtäviä instrumentteja voi olla enemmän. Ja jos ajatellaan kilpailua esimerkiksi rahoitussektorilla, TFT ja CM ovat tutkineet niitä. Voi olla kilpailuongelmia rahoituspuolella, jotka eivät liitty kilpailulainsäädännön rikkomuksiin, vaan pikemminkin kuluttajakysymyksiin. Haittajakin on ja niiden joukossa on riski, että politi- yksi politiikka kontaminoi saastuttaa toista. Ja on myös riski, että, resursseja ei kilpailuoikeuteen laiteta riittävästi. Uskon, että on ulkopuolella on tutkimukset, jotka oikeuttavat tämän. Sanotaan sektoreiden säätely, aika lailla sama asia. Vaikka argumentti tehtävien integroinnin suhteen on heikompi. Ja sitten resurssit lopuksi. Resurssien suhteen voi olla neljä asiaa, joita haluaa miettiä. Ensinnäkin äh, kilpaviranomaisten resurssitaso. Ei ole jälleen tämmöistä yhden ratkaisuja. Jos kilpailuviranomaisia tarkastelee, ne ovat hyvin erilaisia – ja ne eivät aina liity kokoon. Kysymys on myös resurssien ri- riippumattomuudesta. Ja niistä tehtävistä, joita kilpailuviranomainen ottaa tehtävikseen. kilpailuviranomaisen ei pitäisi saada sakosta tuloja, niin kuin jossakin maissa tapahtuu. ratkaisuja on erilaisia. Esimerkiksi maksoja sitä, kun yritykset yhdistyvät. Italiassa ja Portugalissa on omat ratkaisunsa. Ne luovat vakautta. Ja sitten kysymys kilpailuviranomaisen budjettiautonomiasta. Miten voidaan, että viranomainen voi käyttää resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. Lopetan tähän. parlamenttien allokoi, että se, että parlamentti allokoi varoja kilpailuviranomaisilla ei poista poliittisia intohimoja pelistä, joten täytyy ehkä miettiä vähän luovemmin kilpailuviranomaisten rahoittamista. Kiitos. Kasarauskas, kiitos. Thank you. Kiitoksia ja kiitoksia, että minut on kutsuttu tänne. Olen ollut kahden kilpailuviranomaisen palveluksessa. Toinen oli suuri ja hyvin rahoitettu, toinen kymmenen kertaa pienempi ja aika köyhä. Eli nyt voin kertoa tästä asiasta hiukan. Kilpailulainsäädäntö on hyväksi kuluttajille, yrittäjille ja kaikille yleisesti, ja siksi tehokas täytäntöönpano on sekä viranomaisten, kuten parlamentin jäsenten ja kilpailuviranomaisten etu. Ja nyt on yhä vaikeampaa olla tehoton kun nuoremmat sukupolvet tulevat töihin viranomaisten tasolle ja heitä ei pystyttäisi pitämään töissä, jos ei pystytä toimimaan tehokkaasti, koska nuoret haluavat vaikuttaa. Eli esittelen nyt näkemyksiäni ensinnäkin siitä, miten tehokas täytäntöönpano liittyy rahoitukseen ja riippumattomuuteen, ja toiseksi, millä tavalla voidaan kumpaakin parantaa. Ensinnäkin riippumattomuus. Riippumattomuudella tarkoitan, tai siis en tarkoita, että kilpailuviranomainen olisi olemassa tyhjiössä. Ei tietenkään, vaan kyse on siitä, että toiminta on riippumatonta, kun ajatellaan, miten näistä tutkimuksista päätetään. Ja silloin poliitikot eivät saa puuttua yksittäisiin tapauksiin, ja tätä on pienenä viranomaisena nähty mutta täytyy myöskin olla vastuullisuutta kilpailuviranomaisen toiminnassa, ja tästä ei ole paljon puhuttu. Vastuullisuus on mahdollista ainoastaan, jos on riippumaton valinnoissaan, ja riippumaton on tärkeää tehokkaan täytäntöönpanon kannalta, koska vain silloin tutkimuksia tehdään asioiden sisältöjen pohjalta. Ja kilpailuviranomaiset myöskin panevat täytäntöön ja haluavat poistaa kilpailurajoitteita. Ja jos katsotaan nyt eurooppalaisia kilpailuviranomaisia, ja kollegani Jenny tästä jo puhui, niin on selvää, että kaikki eivät ole saman arvoisia. Osa niistä on osa ministeriöitä, jotkut vastaavat hallitukselle, jotkut ovat täysin riippumattomia. Eli viranomaisten oikeudellinen status on erilainen, mutta haluaisimme tietää, ovatko nämä viranomaiset todella riippumattomia. Olen katsonut tätä oikeudellista riippumattomuutta ja varsinaista riippumattomuutta, koska mehän haluamme todellista riippumattomuutta. Ja se riippuu sitten kyseisen maan oikeudellisesta kulttuurista – ja poliittiset kulttuurit ovat erilaisia eri maissa. Omassa maassani, toisin kuin tietyissä muissa, joissa olen nähnyt toimintaa, niin on tavallista, että poliitikot julkisesti kommentoivat yksittäisiä tapauksia. Eli tästä syystä viranomaisen on saatava suurempaa oikeusvarmuutta ja suojaa. Eli pyrimme riippumattomuuteen, tarkoittaako se että oikeudellisella riippumattomuudella ei ole merkitystä? No, tietenkin on, koska oikeudelliset takeet riippumattomuudesta ovat viitekohta, johon voidaan luottaa. Ja kaikki EUn toimet, jotka, joihin ryhdytään, niin niiden pitää olla mahdollisimman konkreettisia, jotta näitä sääntöjä ei pystytä sitten kiertämään poliittisin keinoin. No, sitten rahoituskysymys on arkaluontoinen kysymys, koska kilpailuviranomaiset panevat täytäntöön lakkeja, jotka vähentävät kilpailun laajuutta. Ja vaikka on oikeudelliset takeet, niin täytäntöpano saattaa heiketä, mikäli ministeriöt toimivat kilpailuviranomaista vastaan siksi, että se on tehnyt väärän päätöksen. Kilpailuviranomaisella pitäisi olla erillinen budjetti, kaikilla näin ei ole, mutta se ei kuitenkaan riitä. Eli ehdottaisin, että pitäisi olla muitakin sääntöjä, jotta voidaan suojella kilpailuviranomaisten riippumatonta toimintaa. Ensinnäkin säännöt, jotka rajoittavat mahdollisuuksia, jotka liittyvät budjettitason kostotoimiin. Esimerkiksi hallitus ei pidä joistain toimista, joita on tehty valtioomisteista yritystä vastaan, ja sitten sääntöjä, jotka mahdollistavat sen, että käytetään tehokkaasti talousarvion varoja. Kilpailuviranomaisilla pitää olla enemmän joustavuutta, kun ne päättävät esimerkiksi palkkojen tasosta tai muista varojen käyttöstä – ja monet viranomaiset eivät näin pysty toimimaan ja se johtaa tehokkuuteen. Eli silloin on palkattava enemmän ihmisiä kuin tarvitaan ja joilla on vähemmän kokemusta, tarvitaan enemmän toimistotilaa ja niin edelleen. Eli lopuksi. Tehokas kilpailulainsäädännön täytäntöönpano vaatii sen, että on mahdollisimman konkreettisia oikeudellisia takeita riippumattomuudesta, mutta sen pitää näkyä myöskin toiminnasta. Se on jatkuva prosessi. Ja toiseksi viranomaisilla pitää olla riittävästi rahoitusta, koska se vaikuttaa suoraan täytäntöönpanoon. Ja lopuksi riippumattomuus ja riittävä rahoitus täytyy liittää kilpailutoiminnan, kilpailuviranomaisten toiminnan riippumattomuuteen. I give uh, the floor to Kiitoksia. Ennen kuin Monti viimeisenä puheena saa puheenvuoron, niin muistuttaisin, että paneelin jälkeen aloitamme sitten keskustelun, johon kaikki voivat osallistua. Ja jos haluatte puheenvuoron, niin täyttäkö, täyttäkää puheenvuoro pyyntikaavake, jotta voimme sitten antaa teille puheenvuoron oikealla hetkellä. Ja sitten professori Monti, olkaa hyvä. Thank you for the Kiitoksia, hyvää huomenta. Kiitoksia, että saan osallistua, osallistua tähän kuulemiseen ja auttaa kilpailulain täytäntöönpanossa. Ensinnäkin kommentoin sitä, miten asetus 1 on vaikuttanut kansallisiin, kansallisiin kilpailuviranomaisiin. Ja iso luku, joka 2004 äh, on ollut esillä, että on otettu, tehty 865 päätöstä verrattuna 128 päätöksen komissiossa aliarvioi tavallaan kansallisten viranomaisten näkemät työtä, jos tarkastelee läheisemmin kansallisten viranomaisten työtä ennen tätä asetusta, niin huomaa, että jopa ennen kuin tämä asetus tuli voimaan, kansalliset viranomaiset olivat aktiivisia ja toteuttivat kansallista la- kilpailulainsäädäntöä. Kun on tutkittu kansallisia viranomaisia, että tapaukset, joita he valitsevat käsittelyn ennen ja jälkeen 2004 vuotta, ovat paikallisia kaarteleita tai paikallisia jakeluasetuksia. Siis keskitytään kansallisiin markkinoihin ennen kaikkea. Toiseksi, miten sovelletaan EU-lakia rinnakkain kansallisen lain kanssa asetuksen yksi jälkeen ei ole vaikuttanut tähän juurikaan, eikä myöskään sakkoihin, joita on asettu kolmanneksi. Joissakin oikeus oikeudenkäyttöalueilla pu- puolet tai enemmänkin kansallisista päätöksistä on tehty niin, että käytetään vain kansalainsäädäntöä, koska tämä ei vaikuta kaupaan ja valtioiden kesken kun tarkastellaan läheisemmin, mitä kansalliset viranomaiset tekevät, mitä tämä tarkoittaa sitten lainsäädäntöaloitteita ajatellen. Ensinnäkin on tärkeää pitää mielessä, että kansalliset viranomaiset ovat pyrkineet auttamaan siinä, että markkinat tulisivat kilpailukykyisemmiksi jopa ennen kuin on alettu modernisoida tätä, tätä kilpailuviranomaiset ovat aliedustettuina, jos lasketaan vain se, mitä he tekevät EU-oikeuden kohdalla, koska kansallinenkin laki saa markkinat toimimaan paremmin. Toiseksi, jos ajatellaan uutta direktiiviä, joka antaa uusia valtuuksia kansallisessa kilpailuviranomaisessa, kun sovelletaan EU-kilpailulakia, niin tämä luo asymmetriaa, nimittäin menet menettelyt ja toimivat ovat erilaisia sen suhteen, sovelletaanko kansallista vai EU-lainsäädäntöä. Jotakin joissakin oikeudenkäyttöalueissa yli puolet päätöksistä tehdään niin, että sovelletaan vain kansallista kilpailulakia eikä direktiivi vaikuttaisi juurikaan tähän kilpailuviranomaisten tekemään työhön joten voitaisiin pohtia sitä, pitäisikö vaatia, että kansalliset viranomaiset soveltavat vain EU-lakia silloin, kun se on tarpeen. Sitten toinen asia, joka tuli esille, että lähes kaikki kansalliset viranomaiset, paitsi yksi, pystyvät asettamaan sakon Siis jos kartelit ovat rajat ylittäviä luonteelta, niin silloin hukataan resursseja. Yksi esimerkki on tällainen jauhokartelli, sitä tutkittiin neljässä maassa. Jokainen viranomainen tarkasteli suurin piirtein samoin tätä asiaa. Tämä johti haasteisiin, valituksiin, kaikissa kolmessa maassa. Eikö olisi parempi, jos olisi EU-laajuinen kartelli määritelty sen yksi viranomainen, joka on vastuussa soveltamaan EU-lainsäädäntöä ja tutkisin näitä vaikutuksia, joita syntyy kaikissa maissa. Mielestäni tämä oikeus täytäntöönpana EU-lainsäädäntöä yli omien rajojen, maan rajojen olisi tehokas keino parantaa niiden viranomaisten roolia. Sen toinen kommentti, niin tähän mennessä on keskitetty seuraamusvaltuuksiin, joita viranomaisilla on, mutta sanoisin, että on toinenkin toimivalta, joka voitaisiin kansalliselle viranomaisille antaa, nimittäin valta tehdä päätös siitä, että rikkomusta ei ole tapahtunut. Usein tutkimus osoittaa, että kun on väärinkäytetty määräävää asemaa tai muuta, niin, mutta se ei ole kuitenkaan rajoittanut kilpailua näissä tilanteissa, niin kuin laki sanoo, kansalliset eivät voi tehdä tällaisia päätöksiä, että rikkomusta ei olisi tapahtunut. Asetus yksi sitä voitaisiin muuttaa, että tämä päätös olisi myös mahdollista tehdä kansallisessa tasolla. Sitten kolmas kommentti, niin miten voidaan optimoida yhteistyötä kilpailuviranomaisten kesken? Kuten tänään olette kuulleet, kilpailuverkosto on vahvistanut luottamusta kansallisten kilpailuviranomaisten kesken ja se on hyvä kommunikaatioväylä. Verkostosta puuttuu tiettyä vastuuvelvollisuutta, mutta haluaisin korostaa tänään sitä, miten voimme vahvistaa koordinaatiota. Hyvä esimerkki tästä on hiljattainen tutkimus, jossa oli mukana kolme kansallista viranomaista. Aiheena oli Booking.com. Tässä kolme viranomaista teki yhteistyötä tekivät kolme samantyyppistä sitoumuksia koskevaa päätöstä ja kaikki hyväksyivät myös tämän lopputuloksen. Mielestäni tämä episodi, yhteistyöepisodi on hyvä esimerkki, sitä kannattaa miettiä. Ensinnäkin koordinaatio niin kuin olemme tässä tapauksessa nähneet. Onko se ihan tällainen vaihtoehto vai kun otetaan huomioon rajallinen määrä resursseja, jota komissiolla ja kilpailuviranomaisella on, eikö se parempi delegoida työ yhdelle ainoalle viranomaiselle, että se löytäisi ratkaisun, joka koskisi kaikki mui, kaikkia muitakin. Sitten toinen ajatus, pitääkö kaikkien kilpailuviranomaisten aina olla samaa mieltä siitä, miten säännellään tällaisia toimintaa rajoittavia käytäntöjä oikeus varmuuden muuta takia voitaisiin sanoa kyllä, mutta myös voitaisiin pohtia, miten ratkaistaan kilpailuongelmia eri tavalla. Siitäkin voi olla hyötyä. Nämä ovat kysymyksiä, joita saatatte nyt ehkä miettiä. kun mietitään, miten voidaan uudistaa tämänhetkistä järjestelmää. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille viidelle panelistin jäsenelle näistä ajatuksista. Nyt aloitamme sitten keskustelun. Puheenjohtaja on ilmoittanut, että täällä on Euroopan parlamentin jäseniä ja sitten muita osallistujia mukana tässä kuulemisessa, mutta täällä nyt lähinnä on puheenvuoropyyntöjä Euroopan parlamentin jäseniltä. Eli ensin parlamentin jäseniä, mutta muistuttaisin vielä yleisöä siitä, että voitte täyttää tällaisen puheenvuorokaavakkeen ja silloin voitte osallistua keskusteluun. Ensimmäisen puheenvuoron saa Niedemaja. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kommenttia ja yksi kysymys. Ensinnäkin riippumattomuus on kahdenlaista riippumattomuutta, institutionaalista ja henkilökohtaista riippumattomuutta. Molemmat ovat tärkeitä. Ensimmäinen voidaan taata oikeudellisesti, toinen on vaikeampi. Toiseksi hyvä tasapaino on tärkeää vastuvelvollisuus, vallat. Mutta to, toinen näkökulma on myös tärkeä, eli yritysten näkemykset. Me tarvitsemme päätösten ennustettavuutta. Ja ennakoitavan aikavälin, jossa päätökset tulisivat. Sitten me varmaan kaikki tiedämme, kuinka tärkeitä kilpailu ja valinnanvapaus on tärkeitä kansalaisille ja talouksille ja on tärkeää, että me pyrimme parempien sääntöjen luomiseksi. Jäsenvaltiossa on monen ne sääntöjä, jotka estävät kilpailuja, kilpailua, jotka rajoittavat sisämarkkinoiden toimintaa ja pilkkavat sitä. Niitä on energian alueella, liikenteessä raidehenkilöliikenteessä, niin niitä pitäisi vakavasti miettiä. Ja nyt kysymys. Me tarkastelemme viime vuoden kilpailukertomusta nämä kolme tärkeää aluetta. Digitalous, energia, valtion avut ja verotus. Ja tämä kolmas alue on se, jossa kansalliset viranomaiset ja kilpailuviranomaiset ovat siinä sis- sisäsyntyisessä konfliktissa, josta komissaari puhui, koska valtion avun kyseenalaistaminen Äh, verotuksen alueelle usein merkitsee jäsenvaltion politiikan kyseenalaistamista verotuksen alueelle, joten kysymys on, että löytäisimmekö ratkaisun, jolla taataan, että kansainväliset viranomaiset toimisivat tehokkaasti myös tällä alueella. Kiitos. Thank you very much, honorable member. Kiitoksia. Seuraavaksi Alfred Sand, jälleen kaksi minuuttia. One question. Uh, Kiitoksia. Yksi kysymys. En tiedä, onko tämä oikea hetki käydä tätä keskustelua. Poliittisesti tämä voidaan tulkita askelena kohti kilpailupolitiikan keskittämistä ja kilpailusääntöjen harmonisoimista EU:ssa. Ja eikö se olisi poliittisesti hiukan arkaluontoista, nyt kun katsotaan millaisia poliittisia tuloksia saadaan ympäri Eurooppaa kysymyksistä, jotka liittyvät kansallisvaltioiden, jäsenvaltioiden ja Brysselin keskusbyrokratian välillä ja kun katsotaan jäsenvaltioiden oikeuksia ja EU-oikeuksia. Eli onko tämä nyt poliittisesti oikea hetki tarttua tähän aiheeseen? Ja sitten kun puhutaan kansallisesta kans- kilpailuviranomaisista ja Brysselin byrokratiasta, niin täytyy katsoa tasapainoa, johon tulee pyrkiä. Ensinnäkin se tapa, jolla kilpailupolitiikkaa hoidetaan, silloin syyttäjä, tuomari ja juuri toimivat saman byrokratian pohjalta. Eikö tästäkin pitäisi keskustella jo nyt? Ja sitten toinen asia, joka tuli jo esille, eikö myöskin pitäisi keskustella selkeästi siitä, miten valtionapusääntöjä selkeytetään, eikä mikään yhden koon ratkaisu kaikille, jollaisia välillä hyväksytään, kun valtionavusta keskustellaan, mutta täytyy miettiä tätä uutta lähestymistapaa, joka liittyy kansalliseen verotuspolitiikkaan. Eli nämä asiat tietysti liittyvät siihen, miten Bryssel toimii kilpailukysymyksissä ja miten kilpailuviranomaisten pitäisi kansallisella tasolla toimia. Ja lisäksi se olisi viitekohva kaikille ja tämä nyt ehkä olisi tärkeämpää tällä hetkellä sen sijaan, että yritetään nyt sitten edetä tällä tavalla eteenpäin. Kiitos. Honorable member. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Ben Luke, ECR, kaksi minuuttia. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Yksi kysymys, joka liittyy kilpailuviranomaisen riippumattomuuteen. Ja erityisesti haluaisin keskittyä talousarvion riippumattomuuteen – ja myöskin siihen, kuinka paljon resursseja viranomaisille on annettu ja sitten millaisia uramahdollisuuksia työntekijöillä on näissä viranomaisilla, kun siellä tehdään erinäisiä päätöksiä. Ja erityisesti tämä liittyy siihen, että budjetin myöntäjä eli valtio usein joutuu syytetyksi näissä tapauksissa. Esimerkiksi Saksassa kun katsotaan lainsäädäntöpuitteita, jotka liittyvät uusiutuvien energiaan, niin siellä on valtavasti kilpailulainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä, joihin myöskin komissio on puuttunut. Ja mielestäni tässä on epätyydyttävällä tavalla tehty päätöksiä. Mutta joka tapauksessa on selvää, että tässä tapauksessa valtio on se osapuoli, joka myöntää talousarvion. Ja sitten Jenille kysymys. Hän puhui innovatiivisista rahoitustavoista, mitä tulee kilpailuviranomaisten toimintaan, mutta ei puhunut siitä sitten sen tarkemmin. Eli pyytäisin, että kerrotte hiukan tarkemmin, mitä tämä innovatiivinen rahoitus tarkoittaa. Ja esimerkiksi kuvittelisin, että samalla tavalla kuin oikeusmenettelyissä, niin joissain tapauksissa voidaan kiistää, riitauttaa nämä asiat. Eli silloin, kun tällainen riita on todettu, niin kilpailu viranomainen sitten toimii tiettyjen kriteerien mukaan ja jo voi sitten saada rahoitusta valtion kassasta. Eli tällä tavalla voitaisiin yhdellä tavalla ratkaista tällainen poliittinen tai kilpailupoliittinen kysymys valtion osalta, ja sitten toisaalta taas rahoitus kilpailuviranomaiselta hoituisi myöskin näin. Kiitos. Many thanks, uh, honorable member. Kiitoksia. Sitten Sven Kiegold vihreistä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kysymykseni koskee riippumattomuutta. EUn tasolla on ainakin yksi riippumattomuusongelma, joka koskee kilpailupolitiikkaa. Tämä koskee mahdollisuutta vaihtaa helposti julkisista palveluista yksityisiin palveluihin. eurooppalaisten viranomaisten säännöt sallivat tehtävän vaihdoin, mutta sen jälkeen ei tietysti voi työskennellä saman jutun parissa, mitä työskenteli komissiossa, mutta voi työskennellä samanlaisten juttujen kanssa – ja kun työskentelee yksityisellä sektorilla kilpailuoikeuden parissa, voi pysyä komission virkamiehenä vuosia. Tällaisia tapauksia on. Ja eturistiriitan mahdollisuus on ihan ilmeinen. Voisitko selittää, mitä eri oikeusalueilla EU-ssa tapahtuu? Onko löytänyt esimerkkejä tällaista pyöröovi-ilmiöstä? Ja mitä suosituksia teillä on? Many thanks, honorable member. Kiitoksia. Eli näiden ensimmäisten parlamentin jäsenten kommenttien jälkeen täällä on nyt kaksi puheenvuoropyyntöä muilta osallistujilta. Danse Sjöblom Ruotsin kilpailuviranomaisesta. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Could you please use the microphone? Laitakaa mikrofoni päälle. Thank you. Now you hear me. Kiitoksia. Nyt taidatte kuulla minua. Ensin haluan onnitella Ekon valiokuntaa ja komissiota tästä tärkeästä keskustelusta 101, artiklat perussopimuksessa ovat ratkaisevan tärkeitä ja todella tärkeitä, jotta voidaan jatkossakin luoda sellaista Eurooppaa, joka hyödyttää eri lailla kansalaisiaan, lisää kilpailukykyä, innovaatiota, vaurautta. Henkilökohtaista kokemusta minulla on kilpailu pääosastosta olen ollut siellä työssä – kuusi vuotta nyt johdan EU, Ruotsin kilpailuviranomaista ja tunnen paljon eurooppalaisia kollegoja. Ja täytyy sanoa, että tämän päivän tärkeitä aiheita ja miten voidaan saada tarvittavat resurssit tutkia rikkomustapauksia hyvällä, tehokkaalla tavalla ja miten varmistetaan riippumattomuus ulkoista vaikutuksista. ovat kaikki vaikeita kysymyksiä selittää, miksi eroja kansallisten järjestelmien välillä on. Olen sitä mieltä, että näitä asioita on vaikea selittää Euroopan kansalaisille. Miksi joidenkin pitäisi saada hyötyä kilpailuperiaatteesta lainsäädännössä ja toiset taas eivät. Mielestäni tämä aloite tulee hyvään aikaan. Olemme mielestäni mielenkiintoisen tärkeän matkan alussa. Komissio ja Euroopan parlamentti uskoakseni omavat nyt ainutlaatuisen tilaisuuden lähivuosina. ne voivat varmistaa, että kaikki Euroopan kansalaiset voivat hyötyä näistä erittäin tärkeistä periaatteista. Ja näin voidaan luoda parempaa Eurooppaa yhdessä. Kiitos. The next intervention from the... Kiitoksia. Sitten Jose Rivas, kaksi minuuttia. And please again use the microphone. Ja laittakaa mikrofoni päälle. Se on se oikeanpuoleinen nappula, jota pitää painaa. To my microphone, yes. Thank you very much. Kiitoksia, puheenjohtaja. Yksi kysymys, joka liittyy kysymykseen, josta professori Jenni puhui, kun hän esitti kysymyksen, mitä me etsimme, mihin pyritään. Eli tehokkaampi kilpailulainsäädäntö vai tehokkaammat kilpailuviranomaiset. Ne eivät ole välttämättä sama asia. Ja juristina pidän tätä ensimmäistä vaihtoehtoa parempana, eli tehokas järjestelmä kaiken kaikkiaan, eli kysymykseen liittyy menettelyihin. Monet paneelin jäsenet viittasivat suuriin eroihin joita on menettelyissä ja takeissa eri jäsenvaltioissa. Ja tähän liittyy sitten kysymys, ovatko nämä oikeudet yrityksissä, jotka liittyvät kilpailulainsäädäntöön, ovatko ne riittävällä tavalla taattuja kaikkialla EU-ssa. Hiljattain sain kuulla esimerkiksi, että jäsenvaltio, en nyt kerro mikä, niin viime syksyyn asti siellä ei ollut kunnollisia menettelyitä ja yritykset eivät saaneet kopiota syytöksistä. Ja tämä kansallinen menettely sitten muutettiin hallinnollisesti ja viranomaisen tässä jäsenvaltiossa on nyt sitten kumottu. Eli en tiedä, onko tämmöistä järjestelmää nyt tässä valtiossa vai ei. Ja komissio otti huomioon sitten hyvät käytänteet, jotka takaavat osapuolten oikeudet, mitkä ovat tiedonpyyntimenettelyt, miten voidaan esittää vastalause, kirjalliset ja suulliset vastaukset, niin edelleen. Eli kysymykseni on yksinkertainen. Eikö kansallisen kilpailuviranomaisen pitäisi allekirjoittaa myöskin tämä julistus, jotta se saisi samanlaiset takeet? Kiitos. After these two Kiitoksia näiden puheenvuorojen jälkeen. Sitten taas Euroopan parlamentin jäsenten puheenvuoroja. Seuraavaksi Flanagan Guesta. Minutes. Uh, thank you for the... Kiitos mahdollisuudesta. Kiinnostavia esityksiä. Kaikki puhujat puhuvat resurssien tarpeesta ja erityisesti herra Janin mainitsi, että Tällainen yhden koon ratkaisu ei voisi toimia. Minä mietityttää, jos ajatellaan Irlannin tasavaltaista minä tulen, jossa 4,5 miljoonaa asukasta uskoisiko kukaan Ja sitä, että kaksi poliisiin edustajaa olisi riittävästi. Kysymys olisi siitä, että kaikki, yksi ratkaisu toimii kaikille, mutta Meillä on vakavia epäilyjä maassamme kilpailulainsäädännön täytäntöönpanosta jo 2005 nykyinen maatalouskomissaari Hogan ilmaisi epäilyynsä kilpailulaista parlamentissa. Sillä 2005 lokakuun 15. Erta tavoitte sen. Tai puhutte herra Hoganin kanssa. Koska tilanne ei ole muuttunut, on arvioitu, että täytäntöönpanon puutu on maksanut Irlannin taloudelle 4 miljardia joka vuosi, tai 2400 euroa per kotitalous. Minun kysymykseni on, uskotko, että kaksi poliisin edustajaa riittää neljän ja miljoonan väestölle? Ja mitä yksityiseen täytäntöönpanoon tulee? Irlannissa siviiliitot kilpailun alueella ovat mahdottomia ihmiset, joiden elämän kaartelit ovat vaikuttaneet, ovat yrittäneet muuttaa lainsäädäntöä yli 20 vuotta. Yksi taho on pyrkinyt saada jutun oikeuteen viimeisen kahden vuoden ajan, mutta todistustaakka on sellainen, että hänet täytyy löytää rikosoikeuden kautta, ja se on mahdotonta hänelle. Tämä vaikuttaa Irlannin talouteen. Ymmärrän, että muissa jäsenvaltioissa siviilijutut ovat mahdollisia. Minua miestityttää, voisiko joku paneelista kommentoida siitä, että Irlannista näin ei voi tehdä – Onko tämä kestävää? Pitäisikö tämä jatkoa? Thank you very much. On... Kiitoksia. Eli tässä olivat puheenvuoropyynnöt tähän mennessä. Eli tarkistaisin vielä, onko muita puheenvuoropyyntöjä. Ah, Schwab vielä siellä EPPstä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Generaldirektor. Kiitoksia pääjohtaja. Eli mainitsisin kaksi kysymystä, jotka tulivat jo esille. Ensinnäkin se, mistä Jenny puhui, eli edut siinä, että kilpailuviranomaisten ja kuluttajasuoja-laitosten välillä olisi enemmän yhteistyötä. Omassa maassani olen huomannut, että hyvin paljon kiinnitetään huomiota kilpailukysymyksiin ja joskus silloin ei riittävästi katsota kuluttajakysymyksiä. Ja esimerkiksi Puolan mallissa parempi yhteistyö ilman, että näitä kahta tehtävää täysin yhdistetään, niin siitä on etua koko yhteiskunnalle. Eli kilpailu yleisesti ottaen on tärkeää, ja sitten kun otetaan huomioon se, mitäkin Luke sanoi, eli tietyillä sektoreilla tämä on hyvin keskeistä. Ja sitten toinen kysymys, no tämä nyt ei liity tähän, eli pitäisi olla enemmän keskitettyä toimintaa kilpailuviranomaisten osalta. Ja suuria eroja edelleen on ja niihin pitäisi puuttua. Mutta riittääkö se, että näihin asioihin puututaan ainoastaan jäsenvaltioissa erikseen vai nämä kysymykset, joita nyt on käsitelty, pitäisikö niiden olla pyyntöjä, joita komission pitäisi käsitellä? Kiitoksia. Kiitoksia. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä ennen kuin panelistit saavat vastauspuheenvuorot näihin kommentteihin ja kysymyksiin. Ai vielä on yksi kysymys sieltä. Eli voisitteko kertoa, kuka olette? Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, very briefly, my name is Peter from... Kiitoksia. Booking.comista professori Monti viittasi myönteisen esimerkkiin yhteistyöstä, kun on käsitelty verkkomatkatoimistoja. Olemme tyytyväisiä kyllä tästä aloitteesta, mutta pari ongelmaa tähän liittyy. Professori Monti itse mainitsikin tämän. Yksi jäsenvaltio kilpailuviranomainen toimi varsin eri tavalla kuin muuten. Tämä saa meidät tilanteeseen, jossa toimitaan digitaalisten sisämarkkinoiden poliittisia tavoitteita vastaan. Toinen kysymys. Ratkaisun jälkeen lainsäätäjä tekee päät- oikeustuomioistuin tekee päätöksen, joka äh, peruuttaa tämän. Tämä johtaa myös monimutkaiseen hankalaan tilanteeseen. Miten voidaan paremmin yhteistyötä tehostaa kilpailuviranomaisten välillä, mutta kilpailualan ja laajempien poliittisten tavoitteiden välillä, erityisesti viittaan digitaalisiin sisämarkkinoihin. Thank you very much. This... Kiitoksia. Eli tässä olivat nyt sitten yleisön puheenvuorot. Eli sitten palaamme paneeliin vastauspuheenvuorot, eli kolme minuuttia kullekin. Ja ehdottaisin, että menemme päinvastaisessa järjestyksessä kuin alkupuheenvuorojen osalta. Eli ensimmäinen puheenvuoro on professori Montille, olkaa hyvä. Kolme minuuttia. Um, Kiitos. Kaikkiin kohtiin ei voi tarttua, mutta neljään kuitenkin. Ensinnäkin viimeinen kysymys. Online-matkatoimistot. Se, että kansallinen lainsäädäntö kumoaa kilpailuviranomaisten päätöksiä. Ja tämä koskee myös ensimmäistä kysymystä, joka koskee kilpailuviranomaisten roolia valtioneuvostossa. Tässä on yhteinen nimittäin, josta ei ole puhuttu, kilpailun edistäminen. Kilpailuviranomaisilla voi olla tehtävä ne voivat antaa neuvoa, miten laatia parasta lainsäädäntöä, jotta lainsäädäntö maksimoi taloudellista hyvinvointia. Tämä juttujen laskeminen on fetissi ja se olisi kilpailuviranomaisten tärkein tehtävä. Se on haitallinen. Kilpailuviranomaisilla on vaihtelevat voimat, mutta ne voivat kaikki antaa neuvoja viranomaisille ja ehdottaa lainsäädäntöä, joka lisää kilpailua Italiassa. Äh, kilpailuviranomainen moitti valtiota siitä, että se rajoittaa te, äh, online äh, matkatoimistojen tai välittäjien toimintaa rajoittaa kilpailua enemmän kuin kilpailuviranomainen. Euroopan kilpailuverkosto tai komissio voisi vähän miettiä, miten kilpailuviranomaiset voisivat edistää kilpailua. Sitten täällä mietittiin, josko kilpailulainsäädännön keskittäminen on ongelmallista, mutta pitäisi muistaa, että lähes kaikki kilpailuviranomaiset, kun ne säveltävät kansallista kilpailulainsäädäntöä, se on ihan sama kuin EU-lainsäädäntö, jotain poikkeuksia ulkomailla ottamatta. Koska valtiot ovat keskittäneet lainsäädäntöä muuttamalla kartelli- ja markkinaisemman väärinkäyttämislainsäädäntöä yhdenmukaistamalla niitä EU-lainsäädännön kanssa näissä parissa viimeisessä sekunnissa toteaisin, että jossakin oikeistomielessä on rikosoikeudellista tätä pannoa, ja se osoittaa, että ei ole, se, se ei ole viisas taktiikka, koska äh, riidan ratkaisu on monimutkaisempaa äh, rikosoikeudellisissa menettelyissä kuin oikeuden alaisena. Inline. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten Kasarovskas. If you allow me, I will try. Ja jos sallitte, niin annan puheenvuoron kollegalleni Jennille, koska hän joutuu pian lähtemään junalla pois. Jenny? Selvä, eli professori Jenny. Thank you very, thank you very much, Mr. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin laitatteko mikrofonin päälle? Uh, there were many questions. Niin, eli paljon tuli kysymyksiä, joihin minun on vaikea vastata, erityisesti se, joka liittyy tähän Irlannin kilpailuviranomaiseen, mutta Haluaisin kertoa, miksi on hankalaa laatia standardeja, koska kilpailuviranomaisten toiminta oli kyseisten hallinnollisesta viranomaisesta tai syyttäjämallista. Onko viranomaisella useita tehtäviä vai pelkästään yksi? Onko hallinnollisia tai rikosoikeudellisia menettelyitä? Niin tämä johtaa valtaviin eroihin. Eli mitään normia ei ole. Ei se tarkoita, että tilanne olisi tyydyttävä kaikissa maissa, mutta jokaisen maan täytyy itse sitten päättää, mitä siellä halutaan tehdä. No, rikos, oikeudelliset sanktiot lisää järjestelmän kustannuksia monista syistä, koska todistustaakka on silloin korkeampi ja myöskin menettelyiden nopeus ei ole yhtä tehokas kuin hallinnollisessa järjestelmässä. Sitten tämä pyöräovijärjestelmä ja mitä sitten tälle asialle tehdään. No, tästä asiasta nyt ei paljon ole puhuttu. Siellä on kyllä ymmärretty, ettei mitään ohjeita tai määräyksiä pitäisi ottaa vastaan julkisilta viranomaisilta, mutta paljon ei ole puhuttu säännöistä, joita pitäisi soveltaa, pitäisikö olla jonkinlainen karenssiaika, pitäisikö viranomaisten palata entiseen työpaikkaan vai niin kuin Saksassa, pitäisikö ongelmat ratkaista eri tavalla, mutta meidän pitäisi tähän asiaan nyt keskittyä, koska sen, että on kaksi asiaa, jotka liittyvät riippumattomuuteen. Rajoitteet, joita on lainsäädännössä tai poliittisella tasolla, mutta myöskin on sitten kilpailuviranomaisen halukkuus toimia riippumattomasti. Ja olisiko parempi, että olisi tiivistä yhteistyötä kilpailuviranomaisen ja kuluttajaviranomaisen välillä sen sijaan, että yhdistetään nämä kaksi tahoa. Aikaisemmin totesin, että mitä tulee kilpailuviranomaisen ja kuluttajasuojan yhdistämiseen ja sääntelytoimintoihin, niin siinä on hyviä ja huonoja puolia. Eli en nyt suosittele kumpaakaan, vaan se hyvin paljon liittyy paikallisiin olosuhteisiin, koska jotkut järjestelyt ovat, toimivat paremmin tietyillä alueilla, paremmin kuin toisilla. Eli on ihan hyvä, että joissain maissa on kaksi erilaista instituutiota, jotka tekevät läheistä yhteistyötä. Ja myöskin, ei niinkään Euroopassa, mutta Mahdollista on myöskin se, että jotkut viranomaiset, kun ne eivät tee yhteistyötä, vaikka ne kuuluvat samaan instituutioon, eli näinkin saattaa käydä ja se aiheuttaa kyllä ongelmia. Sitten tuomari, juuri ja syyttäjä. On monia institutionaalisia kysymyksiä. Me olemme puhuneet vain muutamista kysymyksistä, jotka vaikuttavat tehokkuuteen – ja kummassakin on hyviä ja huonoja puolia. Eli saman instituution sisällä voidaan eriyttää nämä tehtävät, se voi olla ihan tehokasta. Ja toiseksi saattaa olla sitten mittakaavaetuja. Ja yksi hankaluus liittyy järjestelmiin, joissa samat, samoja tapauksia tarkastellaan useita kertoja. Ja siihen liittyy sitten tiettyjä kustannuksia. Ja etuna tietysti on se, että on sitten toinen riippumaton arviointi. Eli halusin vain sanoa, että on hyviä ja huonoja puolia ja ne täytyy sitten ottaa huomioon. Ja sitten rahoituksesta vielä. Tässä kirjallisessa kannanotossa ne olette nähneet, että aika innovatiivisia ajatuksia on tullut esiin sen suhteen, miten erilaisia resursseja voitaisiin yhdistää. No, itserahoituksen ongelma on se, että silloin se ei liity toiminnan volyymiin. Eli meidän todellakin pitäisi yhdistellä rahoitusjärjestelmiä. Esimerkiksi voitaisiin veroja periä yrityksiltä, niin kuin Italiassa esimerkiksi tehdään, tai sitten sääntelijältä peritään veroja niin kuin Portugalissa, tai sitten on muita lähteitä, mutta tärkeää on se, että on yhdistelty tätä vakautta ja kykyä toimia asianmukaisesti. Kiitos. Much, and so now... Kiitoksia. Ja sitten Kesorauskas, kolme minuuttia. I will make... Kiitos. Pari kommenttia. Yksi ensimmäistä kommenteista koski institutionaalista henkilökohtaista riippumattomuutta, että nämä ovat erilaisia. Ensimmäinen voidaan lailla määrätä, toinen on vaikea taata. Kilpailuviranomainen voi taata että eh, helpompaa saada itsenäisiä ihmisiä riippumattomaan toimielimeen kuin toisinpäin. Nämä kysymykset ovat tekemistä toistensa kanssa. Kun kilpailuviranomaiset eh, täytäntöpaneet lainsäädäntöä valtiota vastaan tai valtion yrityksiä vastaan. Sitten on kysymys eturistiriidoista, uramahdollisuuksista, pyöräovista asiasta, jota kollega Jenny kommentoi. Lisäsin vain, että monessakaan maassa näitä kysymyksiä ei ole ratkaistu liittoissa. Meillä on tämä vuoden karenssi. Mutta tähän liittyy tässä tapauksessa palkkaa saavan kuukauden ajan aikaisemmasta tehtävästä tässä selvä disinsentiivi liittyä tähän viranomaiseen. Tällaisella erikoisella, erikoistuneella alueella, jos työskentelee viranomaisessa ja jättää sen, saa sen jälkeen vain kuukauden palkkaa vuoden ajan. Resurssien ystämisen suhteen viittaisi herra Jenin esitykseen, mutta esimerkkejä on. Yksi liittyessä kokeiltu vaihtoehto on, jossa kilpailuviranomaisilla on mahdollisuus vaikuttaa lainsäädäntöehdotuksiin. Viranomainen saisi maksun yrityksiltä, joiden liikevaihto vaihtaa tietokynnyksen yli. Tämä on vähän samanlaista kuin Italiassa. Viimeinen kommentti koskee tehokasta kilpailujärjestelmää verrattuna sen kilpailuviranomaiseen, kumpaa me haluamme. Ihan tietysti molemmat. Tehokas viranomainen ei takaa järjestelmä, mutta mikä järjestelmä ei ole tehokas ilman tehokasta viranomaista. Joten tehokas viranomainen on välttämätöntä, mutta ei riittävää. Very much. Kiitoksia. Ja sitten Gojens, kolme minuuttia, olkaa aika. I would like to uh, comment on... Kiitoksia, haluaisin kommentoida yhteistyötä kilpailu- ja kuluttajaviranomaisten välillä ja sitten äh, äh, meillä ei ole mitään uskontoa siitä tai dogmaa, että vain yksi viranomainen hoitaisi kilpailukysymyksiä ja kuluttajakysymyksiä, koska tämä aina riippuu kansallisesta tilanteesta kuitenkin. Miten sitten onkaan uskomme, että täytyisi olla tällaista yhteistyötä? yhteistyötoimintaa, vaikka ne olisivatkaan erillisiä viranomaisia, koska niin paljon yhteistä ja päällekkäisyyttä, yhteistä hyvää kokemusta, tietoa on, jota voidaan jakaa, mutta pääviestäni tässä yhteydessä ei pidä kiinni, pidä kiinni, pitää kiinni vain eh, kilpailuja kuluttajaviranomaiset, on muitakin viranomaisia, jotka voivat auttaa kilpailuviranomaisia toimimaan tehokkaammin, koska on niin paljon tietoa, joita voidaan jakaa. Toistan yksi tietosuoja, viranomaiset, energiasääntelijät, lääkesääntelijät, televiestintä, viranomaiset, koska tällaisia tapauksia käsitellään tällä hetkellä ja keskustelu näiden viranomaisten kesken ainakin osittain voitaisiin sovittaa yhteen prioriteetteja. Siitä voisi olla paljon hyötyä, koska näin ei tuhlata resursseja, koska ei tarvitse eh, etsiä näitä tapauksia. Sitten yksityinen täytäntöönpano ja kollektiivisesti oikeuden käyttökeinot ovat tehokkaita välineitä. Siksi on erittäin tärkeää, että tätä kaikkea kehitellään nyt. En ole asiantuntija tässä tapauksessa, mutta mielestäni tätä täytäntöön pannaan tällaista yksityistä lainvalvontaa ja toivomme, että jäsenvaltiot toteuttavat näitä säädöksiä niin, että helpolla tavalla kuluttajajärjestöt voivat kollektiivisesti toimia oikeuden saamiseksi kilpailukysymyksissä. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten lopuksi vielä Fernandes, kolme minuuttia. Thank you very much. On the most... Kiitoksia. Valtaosaan kysymyksistä tuli jo kommentteja, mutta pari kohtaa vielä. Ensinnäkin tämä mahdollinen uudelleen keskittäminen, johon uusi lainsäädäntö saattaa johtaa, ja onko tämä oikea hetki vai ei. kun sanoin, että meidän pitäisi harmonisoida lainsäädäntöä, niin yritin todeta, että meillä pitää olla yhtenäiset oikeudet yrityksellä kaikkialla Euroopassa. Tällä hetkellä monissa jäsenvaltioissa ei ole mitään määräajoja, esimerkiksi päätösten osalta, jotka liittyvät artikloiden 101 ja 102 täytäntöönpanoon. Esimerkiksi Espanjassa on aika tiukat aikarajat. 18 kuukautta on aikaa tehdä päätös. Ja yritykset kannattavat sitä, että olisi yhdistetty määräaika, jotta tiedettäisiin, milloin voidaan tietää jonkun menettelyn lopputulos. Se liittyy kustannuksiin, mutta myöskin epävarmuuteen, ja se ei ole hyväksi yrityksille. Mutta no, sitten on muitakin asioita, mitä tulee menettelyoikeuksiin, tai viranomaisten valtuuksiin toimia. Ne eivät ole samanlaisia eri puolille Eurooppaa, eli yrityksillä ei ole samoja haasteita. Ja onko sitten keskittämistä vai ei? No ainakin pitäisi olla minimistandardit, koska yritysten on pystyttävä toimimaan kaikkialla Euroopassa ja niillä pitäisi olla mahdollisuudet myöskin tulla tuomituiksi samalla tavalla. Ja professori Montin kanssa olen samaa mieltä, ja, että tätä edistämistä ei ole riittävästi vahvistettu eikä otettu huomioon. Ja siihen pitäisi paneutua enemmän, koska ei ole kyse pelkästään siitä, että voi laatia raportteja ehdotetusta lainsäädännöstä. Lainsäädäntö pitäisi yhdistää kilpailusääntöihin kaikkialla Euroopassa, mutta katson kuitenkin, että tätäkin tarvitaan, jotta kilpailuviranomaisilla olisi mahdollisuuksia riitauttaa tuomioistuimessa lainsäädäntöä, jotka eivät sopi yhteen EUn kilpailusääntöjen kanssa. Koska tämä on se tae, joka on yhä tärkeämpi ja tarvitsemme puitteistot, jotka ovat samanlaiset kaikkialla Euroopassa. Eli meidän pitää varmistaa täytäntöönpano ja lainsäädäntöprosessi. Ja lopuksi yhteistyö viranomaisten välillä, erityisesti EUn kilpailuverkostossa, joka mielestäni on tärkeä väline menestykseen. Myöskin avoimuutta pitää olla yhteistyössä, koska se on tärkeä mekanismi yrityksille, kun he tietävät, että viranomaiset tekevät yhteistyötä. Mitä enemmän he tietävät tästä, sitä parempi se on niiden toiminnalle. Kiitos. Kiitoksia. Eli tämä ensimmäinen paneeli päättyy tähän. Nämä puheenvuorot ovat kattaneet hyvin monia kysymyksiä, joista on keskusteltu myöskin julkisissa kuulemisissa. Riippumattomuus kansallisella viranomaistasolla on tullut esille. Se on keskeinen asia ja siitä on puhuttu eri kannoilta. Ja sitten on oltava riittävästi resursseja, sekin on tullut esille. Ehdotuksia on tehty talousarvion riippumattomuuden osalta ja innovatiivisen rahoituksen osalta. Ja myöskin puhuttiin siitä, millainen suhde on täytäntöönpanon ja budjettivarojen välillä. Ja panohan saattaa kohdistua myöskin valtiota vastaan, mutta resurssit kuitenkin tulevat valtiolta. Budjettisynergia, yhteistyö kilpailuviranomaisten ja kuluttajaviranomaisten ja muiden sääntelyiden välillä. Nämä asiat tulivat esille. Ja sitten tasapaino, mitä tulee vahvistettuun täytäntöönpanoon ja menettelytakeisiin, nekin tulivat esille. Eli komissio panee merkille nämä esiin tuodut kannat. Ja sitten oli kysymyksiä, jotka eivät liity näihin asioihin. Komissio tarkastelee niitäkin huolella. Eli otan nyt kolme asiaa esille. Mitä tulee kilpailuverkoston koordinointiin, niin totta kai se liittyy liittyy julkisiin kuulemisiin myöskin, koska mitä tehokkaampi kilpailuviranomainen on, sitä paremmat välineet niillä on myöskin koordinointiin. Mutta korostaisin kuitenkin, että koordinointikysymys kilpailuverkostossa on keskustelu, jota käydään edelleen komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten välillä, ja tätä työtä jatketaan edelleen. Sitten valtionapukysymys tuli esille. No, tässä tietysti tilanne on erilainen. Kartellien torjunta, antitrustitoiminta. Mehän tiedämme, millaisia mahdollisia vääristymiä jäsenvaltioista itsestään saattaa tulla. Ja täytäntöönpanosta vastuu näiden sääntöjen osalta on komissiolla, mutta se ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö kansallisella kilpailuviranomaisella voisi olla vahvempi rooli, erityisesti kun ajatellaan valtion tukien uudistamista, jota komissio on pannut täytäntöön viime vuosina. Mutta siitä huolimatta nämä ovat kaksi erillistä järjestelmää, eli niitä ei voida käsitellä samanaikaisesti. Ja sitten yksityisestä täytäntöönpanosta muistuttaisin, että direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä ja määräaika on tämän vuoden joulukuussa. Eli paneeli kattoi hyvin laajasti nämä kysymykset, eli miten hoidetaan tämä työnjako Euroopan tason ja kansallisen tason välillä. Antitrust toiminnan pitäisi olla tehokkaampaa ja tasapuolisempaa. Ja tämä on nyt viimeinen asia puheenvuorossani. Eli sitä täytyy ottaa huomioon myöskin poliittinen arkaluonteisuus tässä kysymyksessä. Asia, mistä nyt keskustellaan, ei ole se, että kansalliselta tasolta siirrettäisiin toimivaltuuksia Euroopan tasolle, vaan päinvastoin. Eli meidän pitää jakaa työtä Euroopan ja kansallisen tason välille ja siitä pitää tehdä tehokkaampaa näissä kysymyksissä. Ja nyt haluaisin kiittää viittä panelistin jäsentä lämpimästi heidän läsnäolostaan, heidän puheenvuoroistaan ja kaikkia muitakin, jotka olivat mukana tässä keskustelussa. Kiitoksia. Ja nyt puheenjohtaja Gualteri palaa puheenjohtajan tehtäviin. Kiitoksia. Tämä oli tosiaan mielenkiintoista paneelikeskustelua ja sitten siirrymme toiseen paneeliin. Siinäkin käsitellään tärkeitä kysymyksiä. Eli millä tavalla tämä työnjako voisi olla tehokkaampaa. Eli lievennysohjelmat ja sanktiot jäsenvaltioissa kilpailulainsäädännön täytäntöönpanossa sanktiot ja sakkoleimillisohjelmat ovat hyvin tärkeitä asioita komissiossa, kun pannaan täytäntöön kilpailulainsäädäntöä. Mutta se, millä tavalla sakkoja langetetaan, ne tavat ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. Joissain jäsenvaltioissa ainoastaan tuomioistumat voivat määrätä sakkoja, mutta valtaosassa jäsenvaltioita viranomaiset voivat määrätä näitä sakkoja. Monet kansalliset viranomaiset, niillä on noin 10 prosentin raja liikevaihdosta, mutta sitten on suuria eroja siinä, miten sakot lasketaan. Eli voisiko tämä johtaa yritysten erilaiseen kohteluun riippuen siitä, mikä viranomainen toimii. Yleensähän tässä on odotettu tätä komission 10 prosentin järjestelmää ja yhä useammat kansalliset viranomaiset määrittelevät sanktioita myöskin yksilöille. Kartellien kriminalisointi vielä ei ole kovin yleistä. Ja sitten sakkolievennysohjelmat lähes kaikissa jäsenvaltioissa on tällaisia ohjelmia noudattaen komission järjestelmää, mutta kyse on nyt siitä, ovatko ne erilaisia toisistaan, mitä tulee sitten sakkojen lieventämisiin. Eli monista asioista on nyt keskusteltava ja nyt sitten kuulemme asiantuntijoita. Eli kuulemme siitä, tarvitaanko EUn tasolla lisätoimia tässä kysymyksessä. Olemme yrittäneet saada edustajia eri puolilta. Meillä on tuomioistuinten, yliopistojen, konsulttifirmojen ja yritysten edustajia mukana keskustelussa. Ja sitten panelist aloitteista. Ensimmäiseksi puheenvuoron saa Paolo Barres, joka on Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työntekijöiden ryhmän jäsen vuodesta 1994. Ja tällä hetkellä hän on myöskin Portugalin bisnesjärjestön puheenjohtaja. Eli Barros, olkaa hyvä. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. I'm going to speak Portuguese. Kiitos, puhun portugalia. Haluaisin kiittää Ekosakin puolesta, kiittää kutsusta. Komission toimivalta kilpailualueella painottaa kansalaisyhteiskunnan merkitystä. Ja tällaisessa sille komiteassa me ehdottomasti edustamme kansalaisyhteiskuntaa. Vuosien myötä Komission ja EU-toimet ovat muuttuneet kunnianhimoisemmiksi kilpailuoikeuden ja alueella. On ryhdytty uusiin toimiin ja on myös vaadittu lisätoimia tietyillä sektoreilla. Ja pyritään tarjoamaan parhaat olot kuluttajille, parhaat mahdollisuudet työntekijöille. heidän oma raporttimme mainitsi useita alueita, joissa komissio voisi laajentaa toimia. Mainitsimme useampia sektoreita, joissa kokemuksemme mukaan olisi suurimmat ongelmat. Talous- ja sosiaalikomitea edustaa ihmisiä, jotka ovat lähinnä kenttää. Otamme ongelmia esille yrittäjinä, työntekijöinä, kansalaisyhteiskuntana. Ja se on mahdollistanut hyvin realistisen lähestymistavan näihin ongelmiin. Ja olemme pystyneet sovittelemaan etuja, jotka näkemältä näyttäisivät ristiriitaisille. Tulen kertomaan teille todellisuudesta yhdessä jäsenvaltiosta, eli Portugalista, josta minä olen kotoisin 2013 asti. Eh, kilpailukysymykset olivat hallituksen alla yhden ministeriön pääosastossa. Ja sitten luotiin uusi oikeusjärjestelmä 2013. Hallitus muutti järjestelmää ja meillä on ollut neljä suurta muutosta viimeisenä neljänä vuotena. Meillä on kilpailuoikeus nyt, meillä on uusia kilpailuviranomaisia ja uusia rakenteita. Tämä on parantanut Portugalin institutionaalista kehikkoa ja lähentänyt meitä eurooppalaisiin parhaisiin käytänteisiin. Meillä on sakkojärjestelmä, jota me olemme käyttäneet kartellien vastaessa toiminnassa. Luvun 2015 tulokset osoittavat tehokkuuden 19 tutkimusta, 9 kartellia viisi markkina-aseman väärinkäyttötapausta. Yksi iso tuomio kansalliselle ää, kaasu, maakaasuyristykselle, ja tämä koski nimenomaan maakaasukanistereiden le- levitysjärjestelmää. Ja se katsoi 9 miljoonaa euroa. Tämä on siis hyvä myös veronmaksajan kannalta. Ja koko joukko yrityksiä myöskin ää, jakoi koulujen tarvikemarkkina, joten käytettiin tätä sakojen lievennysjärjestelmää tehokkaasti viime vuonna. Viime vuonna meillä oli iso aloite, joka koski pankkien tiedonvaihtoa kiinalainojen suhteen. Toimet kohdistuvat 15 pankkiin. Sitten täytäntöönpanossa sähkön on tärkeä tehostamiskeino. Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme päässeet paljon eteenpäin verrattuna sitä edeltävään kauteen. Tämä sähköliivennysohjelma on ennakoitavampi ja se tarjoaa paremmat kannustimet. Erityisesti koska tutkinta- ja sanktioriskit ovat kasvaneet. Portugali käytti uutta 2200 oikeudenkäyntiä vähentääkseen rajoittavia käytäntöitä, esimerkiksi hallitsevan aseman määrin käyttää eh, yritysten keskenäiset sopimukset toimien rajoittamiseksi. Ja erityisesti kartellitapauksessa nämä sakkojen lieventämistoimet ovat olleet tärkeitä ja sanon sitä pari sanaa. Yritykset, johtokuntojen jäsenet ja auditointikomiteat ovat olleet mukana näissä sakkojärjestelyissä. Jos yritys on ensimmäinen, joka paljastaa osallistumisensa kartelliin, ne vapautuvat sanktioista ja rangaistuksista jos yhteistyö on täysimittaista ja jatkuvaa. Ja se tarjoaa näyttöä ja vastaa kaikkiin tiedonpyyntöihin, eikä mitenkään haittaa tutkintaa. Ja on erittäin tärkeää, että tämä ensimmäinen yritys ei saa sitten mitenkään vaikuttaa muiden yritysten toimintaan. Ja sitten sakon alennus voi olla 10 prosenttia, 10 prosenttia viime vuoden liikevaihdosta, mutta tämä riippuu siitä, että missä kohtaa luolla tässä listalla ja ensimmäinen yritys saattaa tulla täysin vapautetuksi. Judge at the Kiitos sitten Eva Ivarsson, joka on ollut vuodesta 2011 vetoomustuomioistuimen tuomari. Ja hän on myöskin käsitellyt mm, Ruotsin kilpailuviranomaisen täytäntöönpano-oikeuksia vuodesta 2015. Olkaa hyvä. Chairman, eh, puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, haluaisin kertoa hiukan Ruotsin kokemuksesta. Ruotsi on maa, missä, mikä, mikä monin tavoin nähdään varsin edistyksellisenä, mutta mitä tulee tämän päivän kysymykseen, Ruotsi on jäljessä. Ruotsissa meidän täytyy ensinnäkin miettiä, pitäisikö kilpailuviranomaisilla ollenkaan olla valtaa tehdä päätöksiä sakoista ja muista seuraamuksista. Niin kuin on, tulee selväksi komission kertomuksesta vuodelta 2014 10 Years of Antitrust Enforcement, jotkut maat käyttävät oikeudellista mallia. Oikeudellisessa mallissa kilpailuviranomainen tutkii rik- kilpailusääntörikkomuksia, mutta sitten tämä asia viedään tuomioistuimen eteen ja tuomioistuin sitten päättää sanktioista ja minä uskon, että Ruotsin lisäksi Suomessa, Itävallassa ja Irlannissa on samantyyppiset järjestelmät, joten tulevaisuudessa tehtävä direktiivi tai asetus koskien tutkimusvaltuuksia ja päätöksentekovaltuuksia, niin ehkä tämä saadaan, saadaan nähdä aika herkkänä kysymyksenä. että toisi aikaan, saisi aikaan muutoksia Ruotsissa ja järjestelmämme on kuitenkin toiminut toiminut hyvin vuodesta 1953. Onneksi Ruotsin hallitus on alkanut pohtia tämän suuntaisesti ihan jo itsestään. Minä itse johdan hallituksen komitea, joka tutkii tehostettua päätöksentekovaltuuksia, jotka voitaisiin antaa kilpailuviranomaisille ja me odotamme antavamme eh, raporttimme kesäkuussa. Joten käsittelisin kolmea kysymystä, jotka mielestäni ovat kaikkein tärkeimpiä Ruotsissa, mutta ehkäpä myös ajatellen tämän päivän keskustelu yleensäkin. Tässä on kyse eh, oikeudellisista säännöistä, tehokkuudesta ja harmonisaatiosta. Ensinnäkin, miten yritykset ovat reagoineet ja poliitikot ovat reagoineet, kun on keskusteltu siitä, pitäisikö muuttaa oikeudellista mallista hallintomalliin ja, ja onko sitten tämä hallinnollinen malli jota komissio käyttää, olisiko tämä malli ollenkaan sopi, yhteen sopiva Euroopan perusoikeuskirjan kanssa. Ja itse asiassa me olemme odottaneet, että muutkin jäsenvaltiot muuttaisivat tähän oikeudelliseen malliin, mutta näin ei kuitenkaan näytä tapahtuneen, joten me olemme päättäneet tarkastaa tätä asiaa uudestaan. Mutta oikeusvaltioperiaate kysymys on ollut vahvasti esillä Ruotsissa ja minä käsittelen tätä laajasti omassa raportissamme. Me olemme tehneet varsin mielenkiintoisen laadullisen tutkimuksen se on ruotsiksi vain, mutta olemme tehneet, haastatelleet 26 henkilöä tunnin verran jokaista. He edustavat kansallista ja kilpailuviranomaisia, ovat ju- yritysjuristeja. Ja kuva, joka tässä syntyy, on, että on paljon epäluottamusta viranomaisten ja yritysten välillä. Viranomaiset epäilevät yrityksiä siitä, että ne yrittävät lykkää tai pitkittää tutkimuksia. Ja juuriset ovat sitä mieltä, että Euroopan kilpailuviranomaisesta ei, viranomaisella ei voida antaa oikeutta asettaa sakkoja. Joten kyse on luottamuksesta ja lainaisin vain joitakin viranomaisia. Hallituksen viranomainen esimerkiksi on sanonut, että asenne EU-komissioon vaihtelee on erilainen kuin heidän suhtautumisensa meihin, ja mielestäni tämä johtuu siitä, että komissiolla on enemmän toimivaltuuksia, ja asenne, jota totesi, jos muutettaisiin hallintomalliin, niin se olisi vähän niin kuin syyttäjä tuomitsisi vankilaan, mutta hän sanoi myös, että yritykset pelkäävät enemmän EU-komissiota Ruotsissa. Mitä tulee tähän toiseen kysymykseen, tehokkuuteen, mitä minun täytyy raportissani saada aikaan, on analysoida, miksi hallintomalli on tehokkaampi kuin tällainen oikeudellinen malli. Tämä saattaa olla vaikea, mutta tämän päivän kysymystä ajatellen haluaisin vain sanoa, että intuitiivisesti voitaisiin sanoa, että koetaan 28 viranomaista ja kovista niiden pitäisi soveltaa samoja sääntöjä, samoin valtuuksiin, mitä tulee harmonisaatioon. Siitä voin sanoa, että Tästähän on tänään keskusteltu ja äh, tämä on tärkeää myös Ruotsin keskustelun kannalta. Kuitenkin en tiedä, mikä päätös hallituksessa Ruotsissa tullaan tekemään tai parlamentissa, koska meillä on aina sellainen väite käytössä, että jos joku ei ole rikki, niin ei pidä korjatakaan. Hallintomalli nimittäin toimii hyvin Ruotsissa, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, äh, että luot luottamusjärjestelmään on tärkeä. Me keskustelemme siitä, miten voidaan harmonisoida tutkintaoikeuksia. Tarkoittaisiko tämä sitä, että kaikki, kaikkien kansallisten viranomaisten pitäisi saada samat valtuudet kuin komissiolla on tällä hetkellä, vai keskustelemmeko jostakin, jostakin muista toimivaltuuksista? Mielestäni komissaari Vestager oli tärkeä voitti, kun hän puhui siitä, miten eri etuja tasapainotetaan, tarkastellaan oikeusjärjestelmää ja etsitään myös tällaisia prosessuaalisia takeita. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Guido Lubrano, joka on Business European varapuheenjohtaja. Hän on käsitellyt oikeudellisia kysymyksiä, sisämarkkinakysymyksiä. Hän vastaa myöskin kilpailupolitiikasta ja valtionavuista digitaalisen talouden kysymyksistä. Ja hän on myöskin Business European kilpailutyöryhmän puheenjohtaja. Ja hän on ollut talous- ja sosiaalikomitean ulkopuolinen asiantuntija. Eli teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Good morning. Thanks for inviting. Kiitoksia tästä kutsusta. Ensinnäkin Business Europe edustaa eurooppalaisia yrityksiä, eli meillä on etuja tässä keskustelussa ja me edustamme näkemyksiä, jotka liittyvät eurooppalaisten yritysten rooliin, kun ajatellaan kilpailukysymyksiä puolustajina tai rikomusten uhreina esimerkiksi. Eli me haluamme, että meillä on tiukka täytäntöpanojärjestelmä. Jos katsotaan vuoden 2013 tavoitteita, Silloinhan haluttiin, että kilpailuviranomaiset vastaavat täytäntöönpanosta ja silloin haluttiin tehokkaampaa täytäntöönpanoa ja komissiolla on myöskin mahdollisuuksia keskittyä tärkeämpiin tapauksiin. Uudistuksessa ei tavoitteena ollut se, että täytäntöönpano olisi erilaista, mitä tulee sanktioihin, menettelyihin, aikatauluihin ja muihin tärkeisiin kysymyksiin, riippuen siitä, miten viranomainen tai oliko viranomainen tai komissio sitten vastuussa näistä kysymyksistä. Sitten komission tutkimuksissa nämä tavoitteet ovat tietysti tärkeitä ja me olemme samaa mieltä siitä, että tarvitsemme parempaa täytäntöönpanoa ja meidän pitäisi yhdistää sisämarkkinoilla kilpailulainsäädäntöä ja myöskin riippumattomuuskysymykset ovat hyvin tärkeitä yrityksille, mutta vaikuttaa siltä, että tämä on hiukan idealistinen lähestymistapa. Todellisuudessa tilanne on hyvin hajanainen ja yritykset katsovat, että kilpailuviranomaiset tekevät asioita ihan hyvin ja siellä on korkeat standardit, mutta sitten jotkut eivät ole kovin hyviä ja kuultiin esimerkkejä siitä, että ei ole näitä valitusmahdollisuuksia ja juristien mielestä tämä tietysti on aika ongelmallinen tilanne. Mutta tässä kysymyksessä jotkut myöskin viittasivat tilanteisiin esimerkiksi Keski-Euroopan maissa, joissa juuri ennen pääsiäistä yksi kansallinen kilpailuviranomainen pyysi pieneltä yritykseltä käytännössä kaikkia asiakirjoja, joita sillä oli. Siis kaikki asiakirjat, ja sillä oli viikko aikaa toimittaa ne, ja sitä ei ollut mahdollista lykätä. Ja pelkästään näiden asiakirjojen kerääminen kaikilta työntekijöiltä kestäisi viikkoja. Eli nämä vastaukset näihin kysymyksiin, joita komissio esitti, oli hiukan varovaisempi. Ja ensimmäinen tulos keskusteluista oli se, että kansallisten viranomaisten pitää katsoa tarkemmin ja noudattaa näitä sääntöjä EU-ssa johdonmukaisella tavalla. Ja sitten nämä osapuolet, oli kyse sitten valitkantajista tai muista, niin eroja on siinä, hoitaako komissio näitä asioita vai kansallinen viranomainen. Ja sitten tarvitsevatko viranomaiset lisävaltuuksia sanktioiden asettamiselle ja yritysten kanta oli se, että ei. Valtaosa, valtaosassa järjestelmistä on hyvin samantyyppisiä sanktioita, jotka liittyvät juuri tähän liikevaihdon 10 prosentin rajaan. Ja sitten menettelyoikeudet tulivat esille monta kertaa. Se on huolenaihe yrityksille, kysymyksiä, jotka liittyvät oikeuden tulla kuuluiksi, esittää valituksia ja suhteellisuus, aikataulukysymykset ovat tärkeitä. Oikeudelliset kysymykset ja tämä Ruotsin tapaus esimerkiksi tuli esille. Siellähän on hyvin edistynyt järjestelmä, mutta tiedämme myöskin järjestelmän puutteista. Ja jos katsotaan näitä kysymyksiä, niin tämä on siitä hyvä esimerkki. Eli johtopäätöksemme on, että yksi hyvä tulos olisi se, että kaikki kansalliset viranomaiset Euroopassa sitoutuisivat näiden parhaiden käytänteiden noudattamiseen, josta komissio ilmoitti vuonna 2011. Ja nämä parhaat käytänteet eivät ehkä ole täydellisiä, mutta ne ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, mitä yritykset haluaisivat sovellettavan kaikkialla Euroopassa. Ja toinen tärkeä kysymys, josta puhun lyhyesti, liittyy näihin sakkolievennyksiin. Sehän on tärkeä väline kartellien vastaisessa toiminnassa. Mutta kun katsotaan tätä kansallisella tasolla, niin ei ole mitään yhtenäistä järjestelmää. Ja yksi selkeä viesti oli se, että meillä pitäisi olla jonkinlainen makrojärjestelmä, jotta yrityksille voidaan tehdä selväksi, että jos saa sakkolievennyksen, niin silloin saa koskemattomuuden myöskin ja tästä syystä ja yritykset lähtevät tähän mukaan ja silloin ei joudu erilaisten kansallisten viranomaisten verkoston ja silloin hän ei tiedä, mikä lopputulos tulee olemaan. No. Kiitoksia. Seuraavaksi Isolde Gotchin. Hän edustaa Irlannin kilpailuviranomaista vuodesta 2010 Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Irlanti on pieni avoin talous ja meistä kilpailu on ratkaisevampaa meille kuin monille muille maille. Eurooppalaisessa projektissa se on vientimaana meille ratkaisevaa. Se pitää markkinat avoimena, Se kannustaa innovointiin, uudet yritykset pääsevät markkinoille menestyä ja Äh, olemassa olevat yritykset voivat kehittyä. Ja yritysten suojelu kilpailuvastaisilta toimilta äh, joko merkitsemä väärinkäytön tai kartellivauksen meille tärkeä. Uskon, että tarvitaan riittävästi sanktioita, riittävä skaala, joka vastaa äh, epäilyksen astetta, koska kartellit ovat kilpailutoiminnan, vastaisen toiminnan vakavin piirre ja vaikuttaa kuluttajasemaan. Siksi ää, ovat tärkeitä. Se johtaa vankeuteen, sakkoihin ja johtajien ää, toimintakieltoihin. Meillä on näyttöä kartelien vastaisista toimista. Ensimmäinen päätös hintojen asettamisesta Tähän mennessä 53 yritystä on saanut sakkoja tai tuomion kilpailuvastaista toimesta. Järjestelmän erityispiirre on, että nämä rangaistukset voidaan määrätä ainoastaan rikosjutun jälkeen, joten näytön täytön pitää olla rikosoikeudessa vaadittavaa ja eli kohtuullisen epäilyn yläpuolella. Jorin täytyy Kori näkee kaikki, ne ovat julkisia oikeudenkäyntiä ihmiset näkevät. Miten kuluttaja vastaista tällaiset vakavat rikokset ovat. Mutta, mutta johonkin muihin rikkomuksiin tämä järjestelmä ei ole ollenkaan sopiva. Erityisesti hallitsevan markkina-aseman väärinkäyttö tai jakelusopimukset – nämä ovat tällaisia argumentteja, tällaista tiedetään asiantuntijaa äh, todistajina. Tämä ei sovi juuri oikeudenkäyttäjiin, tässä on paljon hämmennystä ja joudutaan jotain erittäin monimutkaista talouskysymyksistä päätöksiä ja ratkaisuja. Tämä siviilinäyttö, todennäköisyys, todennäköisyys on tärkeintä, mutta – toisin kuin muualla Euroopassa siviilioikeudessa ei voi antaa sakkoja yrityksille. Joten parasta, mitä voimme saavuttaa siviilioikeuksissa on ää, julistus, että toiminta on ää, laiton ja kieltomääräys sen jatkamiseksi. Meillä ei oikeutta kieltää tai asettaa sakkoja. Satomiestomien tehtävä. Olemme tarmokkaasti käytännössä valtaoikeuksia. Olemme vienneet yrityksiä oikeuteen tai yritysryhmiä yhteenliittymiä oikeuteen. Ja on tapauksia, joissa olisimme pyrkineet sakkoihin perimiseen, jos olisi ollut mahdollista. Rangaistuksen puute merkitsee, että meillä olisi sitä torjunta vaikutusta, jota pitäisi olla. Ei ainoastaan suhteessa johonkin tiettyyn yritysryhmään, vaan myös muihin ei synnystä näkyvyyttä. Ja olla sitäkin tapahtuu, että yritykset harrastaa tällaisia toimintaa, koska niitä sitä ei taida lopettaa. Sillä on vaikutuksia talouteen laajemmin. Meissä olisi ratkaisevaa, että me, kuten muut kilpailuviranomaiset, voisimme äh, langettaa kaikenlaisia sanktioita, sekä rikosoikeudellisia että siviilioikeudellisia – kilpailukehittäjä epätasapainoisesti eri sektorille ja markkinoille, ja kuluttaja hyvinvointi ei ainoastaan Irlannissa, vaan Euroopassa kokonaisuudessaan kärsii. Yhden asian kuitenkin sanoisin. Tästä aloitteesta keskitämme sitten asioita tai jotain muuta. Meistä Euroopan kilpailuviraston verkosto ESEAN toimii valtavan hyvin meidän tapauksessa, mutta myös muissa maissa. Ja se on verkosto. Siinä jaetaan asioita komission ja kilpailuviranomaisten kesken. Me opimme toisilta. Me keskustelemme, jaamme faktaa ja informaatiota, parhaita käytänteitä, toimintatapoja. Tämä on ollut valtavan hyödyllistä meille. Minun organisaatio kilpailukomissio meillä on myös tehtäviä väestönsuojelussa ja toivon, että meillä olisi samanlainen verkosto kuin kilpailualueella myös sillä puolella. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi Philip Martsen, joka on College of Europein professori ja joka on Britannian kilpailuviranomaisen edustaja. Hän on myöskin kilpailujuristi, jolla on yli 30 vuoden kokemusta hallituksen ja yritysten neuvonantamisesta. Ja hän on myöskin Kanavasaarten kilpailuviranomaisen edustaja. Olkaa hyvä. Such as this, some of you will... Salissa jotkut ehkä pidätte parempana lainsäädäntöä kuin että luotautetaan viranomaisten harkintavaltaan tai yhteistyöhön tai lä- lähentymiseen. Tietenkin on alueita, joilla minimistandardit voivat olla plussa kilpailuviranomaisverkolle, mutta haluaisin puhua omasta kokemuksestani, että onko teilläkin on tällaista kokemusta. On yksinkertaisesti niin, että yhteistyö sujuu luonnollisemmin ja on parasta silloin, kun sitä ei vaadita edes. Jos ihmiset äh, toimivat yhteen silloin, kun ei tarvitse, tarvitse, niin sillä on suurta merkitystä. Kuitenkin jos kerrotaan, että pitää olla, toimia samalla linjalla, niin silloin tämä on vähemmän aitoa yhteistyötä. Minulle aito, vahva yhteistyöverkostojen kasvu perustuu kahteen asiaan, riippumattomuuteen ja varhaiseen erojen ker- kertomisen, kun parannetaan yhteistyötä toimistojen välillä, niin silloinkin keskustelu on parempi kuin liiallinen lain korostaminen. Tämä koskee myös kilpailuviranomaisverkostoja uudistukset eivät tarkoita sitä, että unohdetaan päätavoitteet. Tässähän on kyse yhteistyömekanismista, jolla saavutetaan perustavoitteita kilpailun alalla. Tässä voidaan käyttää samaa lyhennystä ECN, Effective Competition Enforcement. Niin, tarkistin kyllä nämä kieliversiot, mutta tässä on vaikea saada toimimaan vähän niin kuin sama kolme R, reading, writing and arithmetic, ei kovinkaan tyylikästä, mutta kuitenkin on niin, että ECN, tämä verkosto, siinä on kyse tehokkaasta kilpailun täytäntöönpanosta, sitten sakkojen lieventämisestä, auttaako yksi yhden luukun politiikka saavuttamaan tämän tavoitteen, ei pidä unohtaa, että lieventäminen on myönnytys, se on huomattava etu, joka tarjotaan yritykset, jotka ovat rikkoneet lakia. Yhden kysymyksen luukku voi tehdä tilanteen helpommaksi lainrikkoille, mutta me haluamme varmistaa tehokkaan täytäntöönpanon EU- ja kansallisella tasolla. Auttaisiko tällainen yksi piste no, nopean toimintaan? Voidaanko taata, että yritys voi jatkossakin tehdä yhteistyötä jokaisessa jäsenvaltiossa tutkimuksen aikana? Meillä on jo tällainen äh, sattumanvarainen oikeusmenettely, jossa ja tämä toimii meistä hyvin. Aina tietysti voidaan parantaa tilanteen esimerkiksi enemmän tiedon tämmöistä komission kanssa varhaisessa vaiheessa hakua. Ja tämä kokemus on näyttänyt minulle, eh, kuinka hyödyllistä tämä toiminta on. Tällä kertaa lyhentäen, lyhentäen toimii paremmin ECN Earlier Communication Needed. Sitten sanktioihin seuraamusjärjestelmät vaihtavat maasta toiseen CMAssa toimimme, että hallintojärjestelmä toimii, jossa viranomaiset eh, löytävät rikkomuksia, asettavat seuraamuksia, niin näin voidaan hyvin asettaa kilpailulakkosakkoja. Me haluaisimme myös vahvat prosessuaaliset takeet ja suosittelisin näitä myös tässä verkostossa. SMS olen riippumaton päätöksentekijä päätösryhmäni. Niin tarkastelee erilaisia tapauksia ja todisteita, tarjoamme äh, oikeusapua osapuolelle ja tässä kaikessa tiedottaminen on avainasemassa. Sitten me kerromme päät- päätöksistä, miten on rikottu lakia, miten ei, ja kaikki päätökset la- julkistetaan laajemminkin. Ei ole, jos ei ryhdytä mihinkään toimiin, tästäkin tarvitaan kunnon perustelut, koska me näytämme sektorilla ja neuvonantajalla, mikä on turvallista toimintaa. Tässäkin kommunikaatio on avainasemassa. Entä sitten verkoston kommunikaatio? Nyt on monenlaisia erilaisia yritysmalleja. Ikävä kyllä jotkut rajoittavat kilpailua. Olen avoin uudelle ajattelulla, mutta en ole vielä nähnyt mitään kunnollisia äh, rajoituksia estää kilpailulle. Olen nähnyt tiedonvaihtoa, äh, verkkorajoituksia ja niin edelleen. Tämä on vähän niin kuin vanhaa viiniä uusissa pullossa. Tätä kaikkea voidaan analysoida. Olemme yrittäneet testata näitä teoreita aikaisemmin. Meidän pitää pysyä ajan tasalla ja ottaa huomioon erilaiset lähestymistavat kansallisten viranomaisten kesken. ESEAN verkostossa meidän pitäisi varhaisemmassa vaiheessa äh, tiedottaa äh, eri tapauksista ja tehdä yhteistyötä, että voimme pyrkiä parempaan toimintaan. Meidän pitää todellakin kommunikoida jo varhaisemmassa vaiheessa, kun viranomaiset huomaavat, että kun rikkomus on tapahtunut, miten arvioimme kunnolliset sanktiot. Raho, sakko metodologia on erittäin hyödyllistä ja tarvitaan suurempaa johdonmukaisuutta niiden käytössä jäsenvaltioiden kesken. Voisimme kehittää yhteisiä puitteita, mitä on rikkomuksen vakavuuteen ja kestoon. Voisimme sopia siitä, että jos törhyä rikkoo lakia, niin pyritään varmistamaan, että emoyhtiö voi varmistaa toimintansa kokonaisuudessaan. Sitten pitäisi ottaa lieventävät tekijät, vakavammaksi tekevät tekijät ja miten sitä arvioidaan. Tarvitsevatko viranomaiset sanktiota? Kyllä, varmasti. Vartijalla täytyy olla enemmän kuin yksi hammas tavallaan välineistössään. Osapuolten pitää antaa tietoa ajoissa. Tätä valtaa käytettiin viime viikolla yhdessä omassa tapauksessa. Meidän pitää varmistaa, että viranomaiset, ei, heillä ole vain rikosoikeudellisia toimivaltuuksia me tarvitsemme joustoa ja valmiutta tarttua tämän tyyppisiin ongelmiin siviilioikeuksissa. Tarkoitanko sitä, että kaikki viranomaiset saisivat nämä soimat valtuudet? Ei suinkaan. Kuitenkin lainsäädäntömenettely voi olla tehokkaampi joskus. Tässäkin tiedottamisella on aina ratkaiseva rooli. Kaikki uudistukset täytyy tehdä niin, että otetaan huomioon kansalliset toimivaltuudet ja oikeuskäytäntö. Meidän pitää nähdä, että tästä uudistuksesta on hyötyä ja tarvitaan myös selkeitä sopimuksia, kun harmonisoidaan edusehdotuksia. Vielä lopuksi meillä on mekanismi, tämä verkosto, ja uskon, että voimme kaikki valvontaa, jos toimimme aikaisemmin nouseva vuorovesi nostaa kaikki veneet. Tällä voisi olla merkitystä myös lainsäädännön kannalta, mutta tämä on tavallaan vain tällainen pohjataso. Olisi hyvä, että tällainen nousu olisi dynaamista ja luonnollista ja muutokset tulevat aktiivisen varhaisemman tiedottamisen kautta, niin että kaikki voimme yhdessä kulkea samaan suuntaan kohti yhteistä tavoitettamme tehokasta kilpailun täytäntöönpanoa. Thank you. Kiitoksia. Sitten viimeinen paneelin jäsen. Ja muistuttaisin että täyttäkää nämä puheenvuoropyyntökaavakkeet, jos haluatte puheenvuoron. Valtaosa puheenvuoron pyyntäjistä on Euroopan parlamentin jäseniä, eli muutkin voivat pyytää puheenvuoroa. Ja viimeinen puhuja on Hervin van Herven. Hän on ollut kilpailujuristi yli 25 vuoden ajan – hän on Linklatersin edustaja. Hän edustaa asiakkaita komissiota esimerkiksi tuomioistuin menettelyssä. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Eli muutama lyhyt huomio sakkolievennysohjelmista ja EUn toiminnasta näissä ohjelmissa. Eli neljä kohtaa. Ensinnäkin, kuten todettiin, sakkolevennysohjelmat ovat tärkeä väline, kun katsotaan täytäntöönpanoa, ja siksi komissio kannustaa kansallisia viranomaisia toteuttamaan tehokkaita sakkolevennysohjelmia. Ja näiden ohjelmien pitää olla houkuttelevia silloin näillä tahoilla on halukkuutta lähteä niihin mukaan. Ja tällöin ennustettavuus on keskeinen asia. Eli yrityksen täytyy tietää, että jos se ottaa nämä asiat esille ja se täyttää ehdot, niin silloin se saa koskemattomuuden itselleen ja työntekijöilleen. Ja toinen asia on se, että institutionaalinen rakenne EU-ssa ja nyt kun saman aikaan komissiolla ja kansallisilla viranomaisilla on toimintavaltuuksia, niin se luo erityisiä haasteita. Eli jos yritys hakee tätä koskemattomuutta, niin tämä hakemus ei anna sitten kuitenkaan koskemattomuutta kansallisella tasolla. Ja joskus on ehkä hankala arvioida, onko tällainen kartellirikkomusasia, joka käsitellään Euroopan tasolla vai kansallisella tasolla. Komissio ja kansalliset viranomaiset ovat antaneet neuvoja näissä asioissa jotta yritykset osaavat ottaa yhteyttä oikeaan tahoon. Mutta järjestelmässä on myöskin jonkin verran joustavuutta ja samalla jonkin verran epävarmuutta. Ja on lukuisia esimerkkejä siitä, että tapauksia on otettu esille EUn tasolla, mutta ne on sitten viime kädessä hoidettu kansallisella tasolla yhden tai useamman viranomaisen tasolla. Ja tämä sakko tähtää siihen, että olisi mahdollisimman vähän epävarmuutta tässä kahden tason rakennelmassa. Ja siellä on tämä hakemusmenettely, joka on tullut tämän sakkolievennysohjelman mukana, mutta tiettyjä merkittäviä haasteita vielä on olemassa ja ottaisin nämä kaksi tärkeintä niistä esille. Ensinnäkin työntekijöiden suojelu. Jos yritys pyrkii sakkolimmennysohjelmaan EUn tasolla, niin silloin sillä ei ole mitään varaa, jos asia hoidetaan Euroopan tasolla. Mutta jos tapaus hoidetaan kansallisella tasolla, niin silloin asia ei ole sama, koska monissa jäsenvaltioissa on määritelty sanktioita yksilöitä vastaan. Eli kysymys on, miten tässä menettelyssä voidaan suojella yksilöitä. Tämä on tärkeä kysymys, koska nämä työntekijät ovat keskeisessä roolissa tässä sakkolevennysohjelmassa. Tähän liittyy useita kysymyksiä. Sovelletaanko suojaa näihin yksilöihin ja millä ehdoilla. Tämä on asia, joka ehdottomasti täytyy hoitaa. No toinen kysymys on seuraava. Sakkolievennysohjelma pohjautuu sille, että hakijalle annetaan samaa suojaa kansallisella tasolla kuin EUn tasolla. No tietysti hakijan pitää sitten jättää hakemus oikealle viranomaiselle – oikeassa aikataulussa, ja tällöin suojan pitäisi olla sama, ja yhteistyön pitäisi olla saumatonta. Mutta ikävä kyllä tämä menettely on pantu täytäntöön kansallisella tasolla tietyissä jäsenvaltioissa eri tavalla, ja välillä on käynyt niin, että jotain suojeltiin EUn tasolla, mutta sitten tapaus siirrettiin kansalliselle tasolle ja suojaa ei enää ollutkaan. Ja silloin nämä yksilöt joutuivat siis hankalan tilanteeseen. Harmonisointia pitää jatkaa, pitää olla enemmän johdonmukaisuutta, ja Euroopan komission ja jäsenvaltioiden pitäisi pyrkiä syvempään harmonisointiin. Ja tähän mennessä tässä on käytetty näitä ei-sitovia tapoja, ja se on toiminut tietyllä tavalla, mutta jotta päästäisiin loppuun saakka, niin uskon, että harmonisointi pitäisi hoitaa lainsäädäntöaloitteilla. Tästä on etua kaikille, että näin toimitaan, koska se johtaa suurempaan ennustettavuuteen ja myöskin sitten tehokkaampiin sakkolievennysohjelmiin EU-ssa sekä EUn että kansallisella tasolla. Kiitos. you very much. Kiitoksia kaikille puhujille. Hyödyllisiä, kiinnostavia esityksiä. Nyt kysymyksiä puheenvuoroja osallistujilta. Seuraava puhuja on 2016 äh, esittelijä kilpailukysymyksessä Zani. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensiksi totesin, että minusta tämä aloite on todella tervetullut. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus keskustella EU tasolla, miten edetä äh, uusien kilpailukysymysten parissa. Nyt mainitsisin kolme juttua, joihin olemme törmänneet eurooppalaisessa järjestelmässä. Erityisesti Unkarin tapauksessa. Ensimmäinen tapaus on se, että valtio ottaa jonkun yrityksen haltuunsa. Pari vuotta sitten rautatieteollisuudella tässä yhdeksän yritystä loi kartelli. Ja tämä yritys, joka puhalsi pilliin, se sai armahduksen. Ja myöskin kaikki tulevat sopimukset. Ja tämä yritys oli Unkarin ulkoministerin omistama. Tämä on kysymys, me tarvitaan transparenssia. Unkarissa tapauksia, joissa kilpailu suljetaan pois. Siihen oli mahdollisuutta. Esimerkiksi uhkapeliteollisuudessa Unkari on yhtäkkiä vienyt kaikki pelilisenssit, niputtanut ne ja antanut yhdelle yritykselle, pääministerin parhaalle ystävälle. Ja kolmas tapaus, joka haluan ottaa esille – tämä julkisten hankintojen prosessi. Kaikissa tapauksissa täytyy olla paljon paremmat transparenssisäännöt EU-tasolla. Esimerkiksi direktiivien muodossa. Ja kannattaisin kovasti myös sitä meillä olisi sellainen uusi taso, jolla riitoja voidaan ratkaista ja se tapahtuisi EUn tasolla Että meillä olisi elimiä, jotka voisivat tarvittaessa jopa kumota kansalliset päätökset. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Andreas Schwab. Chairman, I, I'd like to um, uh, put forward here four questions. puhemies, neljä kysymystä, mutta en ole ihan varma, kenelle ne pitäisi tehdä. Joten kiitän näistä loistoesityksistä. Ja kuka tahansa haluaa vastata, niin kaikki sopii. Ensimmäinen kysymys mainitsenkin jo aikaisemmin viime paneelissa, että on ilmeistä ja tärkeää, että yritämme pyrkiä suurempaan harmonisaation tasoon, mitä tulee sanktioihin ja sakkovapautusjärjestelmiin ja joten kysymykseni kuuluu, eikö tässä pitäisi ottaa mukaan myös komissio, koska meitä kaikkia sitovat kerran samat säännöt ja myös Euroopan komissiota. Näiden sääntöjen pitäisi koskea myös EU-toimielimiä. Ja vielä toinen kysymys, tämä liittyy hiukan tähän viimeiseen esitykseen herra Van Garvenelta. Kun haluamme luoda oikeita kannustimia yrityksille, jotka ovat valinneet tällaisen sakkojen levennysmahdollisuuden. Minä olin itse esittänyt Euroopan parlamentissa pari-kolme vuotta sitten. Tässä asiassa otimme mukaan sellaisen mahdollisuuden, että jäsenvaltiot voivat ryhtyä va- vapaaehtoiseen vahingonkorvaukseen, niitä kaikki ihmiset, jotka tarvitsevat korvauksia, saavat näin. Mutta jos yritykset näin tekevät, eikö se pitäisi ottaa huomioon tässä lievennysohjelmassa, että heitä pitäisi äh, antaa kiittää tästä toiminnasta eikä ryhtyä lisärangaistuksiin, vaan myös miettiä, miten verotuksessa tämä otetaan huomioon, tällainen korvaustoiminta. Ja tämä sitten johtaa seuraavaan kohtaan, puhtaasti juridinen kysymys. Me haluamme vahvistaa sitä, miten kilpailuviranomaisverkosto toimii EU-lainsäädännön yhteydessä. Haluamme, että ne kaikki toimivat yhteen, mutta eikö silloin pitäisi myös tarkastella sitä, miten voimme tuomioistuin tasolla varmistaa, että kilpailuviranomaiset puolustavat näitä sakkojen leventämismenettelyjä ja että kaikki varmistaan se, että viranomaiset sillä riippumattomuudella, joka niillä on, että voivat puolustaa itse näitä päätöksiä myös tuomioistuimissa. Kiitos. No. Kiitoksia. Sitten Silvi kulaa. Monsieur Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että olette paikalla. Pari kysymystä. Ensinnäkin me kaikki olemme kiinnostuneita kilpailupolitiikasta – sanktiot ja täytäntöönpano pitäisi toteuttaa yhdenmukaisesti, mutta silti viime vuosina luotiin sitten pankkiunioni, joka koskee ainoastaan euromaita, ja sillä on erityisiä seuraamuksia sitten kilpailulle. Eli kysyisin, miten te näette tämän asian ja millä tavalla voidaan valmistaa sitten yhtenäisyys markkinoilla, joka ei kosketa kaikkea. Ja sitten kysyisin asiasta, josta kukaan ei uskalla kysyä. Eli mitä sitten tapahtuu, jos Brexit toteutuu? Eli täytyy olla mukana tai sitten ei. Ja meidän täytyy tietysti kuunnella britti kansalaisten halua. Ja ehkä meidän pitäisi olla hiukan vähemmän peloissaan todellisuuden suhteen. Eli tällä asiallahan tulee olemaan seuraamuksia, kun ajatellaan kilpailupolitiikkaa ja myöskin sisämarkkinoita rahoituspalveluiden osalta. Kiitos. Joo. Kiitoksia. Sitten Paloma López Bermejo. Buenos días, gracias, presidente. Kiitoksia. Tämä keskustelu nyt, kun katsotaan näiden sanktiovälineiden tehokkuutta, jos on ollut mukana kartellissa tai jos on ottanut esille oman osallistumisensa kartellissa, niin se on mielenkiintoista keskustelua, mutta tähän liittyy nyt muutamia kysymyksiä liittyen näihin rajoihin ja tehokkuuteen. Eli onko tässä otettu huomioon nyt sanktioiden taso? Jos, sanktiot ovat, jos sanktioita ei ole korkealla tasolla, niin silloin ei ole kannustimia murtaa oligopolia. Mutta jos suojellaan liian korkea suoja väärinkäytösten ilmiantajille, niin se saattaa olla haitallista. Espanjassa nämä sakot ovat 10 prosenttia liikevaihdosta ja monissa muissa annetaan huomattavia alennuksia näihin sanktioihin. Nyt puhutaan alhaisista summista, joita ei voi pidä oikeasuhtaisina. Eli kysyisin, katsotteko, että tämä tendenssi on yleinen ja miten se voitaisiin ratkaista? En niinkään puhu nyt harmonisoinnista. No tietysti Euroopan tasolla sakot, niin kuin on nähty näissä eri tapauksissa veronkierron osalta eivät juurikaan haittaa monikansallisia yrityksiä. Eli meidän täytyy katsoa näitä kynnysarvoja, jotta voisimme vahvistaa näitä sanktioita. Siitä pitäisi olla hyötyä kansalaisille ja yhteiskunnalle oliko poleja vastaan. Sitten toinen kysymys liittyy siihen, että sanktioista käytävä keskustelu liittyy markkinoihin, joilla tietysti on kilpailua – mutta monet oligopolistiset väärinkäytökset tapahtuvat markkinoilla, jotka luonteeltaan vaativat sääntelyä. Ja hallituksen pitää toimia ja suojella suurten yksityisten yritysten etuja. Tästä taas esimerkki Espanja, Espanjan sähkö. Kaikki tietävät, ja ainakin komissio tutkii nyt asiaa, eli nämä kapasiteettimaksut antavat valtavan edun näille yrityksille, ja sitten perheet ja yritykset joutuvat maksamaan tästä. Ja meillä on suoria ja välillisiä todisteita siitä, että esimerkiksi tämä ydinvoimamoratorio ja vanhat vesivoimalat, niiden toiminta ei nyt ole täysin selvää. Ja haluaisin kysyä tästä nyt ensimmäisen keskustelun paneelilta. Eli jos sanktioita vahvistetaan, eikö silloin pitäisi ottaa huomioon nämä tarkasteluvaltuudet, joita kilpailuviranomaisella on, ja pitäisi myöskin parantaa sitten läpinäkyvyyttä esimerkiksi julkisten palveluiden alalla, mitä tulee esimerkiksi sähkön tuotantoon. Eli meillä pitäisi olla läpinäkyvyyttä enemmän, koska hintatiedot ja tiedot voitoista kuitenkin ovat indikaattoreita, joiden avulla voidaan havaita, oliko poliittista toimintaa ja langettaa sitä rangaistuksia. Eli tukisitteko se, niin kuin parlamentti on pyytänyt Euroopan tasolla, että vahvistetaan kilpailutoimintaa ja että olisi kansallisia hintaseuranta tahoja esimerkiksi maatalouden osalla, jotta voitaisiin määritellä oikean tyyppisiä sanktioita, jos rikkoo kilpailusääntöjä. Kiitoksia. Ja sitten Marcia Ortes, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Maria Ortes kuulun kilpailuviranomaisneuvostoon Espanjassa ja ensin haluaisin tietenkin onnitella Euroopan komissiota ja parlamenttia tästä aloitteesta todella hyvän aikaan tuleva keskustelu ja myös relevantti aihe. Sen jälkeen kun asetus 1 hyväksyttiin 2003, kansalliset kilpailuviranomaiset ja Euroopan komissio ovat toimineet varsin läheisessä yhteistyössä yhteistyö kansallisten viranomaisten ja Euroopan komission välillä on ollut todella onnistunutta jo pitkään ja se on, saanut aika myönteisiä tuloksia myös, kun sovelletaan tällä, näitä sakkolievennysohjelmia, vaikkakin on tiettyjä rajoituksia olemassa ja jos me pystymme poistamaan näitä puutteita ja löytämään yhteisen nimittäjän silloin kilpailuviranomaisten työstä tulee tehokkaampaa ja hyödyttää myös oikeusta varmuutta. Haluaisin, mitä näistä sakkolievennysohjelmista ottaa esille, kuinka tärkeää tässä seuraamuspolitiikka on, jotta sakkolievennys ja sakkovapautusohjelmat todellakin toimivat tehokkaasti. Ja tässä yhteistyö on ratkaisevan tärkeää, koska tämä on kaikkein tärkein väline, joka kilpailuviranomaisilla on, ajatellen kaikkein haitallisimpia käytäntöjä, nimittäin kartelleja. Ja kun ajatellaan sitä, miten määritellään sanktioita, on oikea hyvä löytää suhteellisuuden ja pelotteen välinen äh, tasapaino, niin kuin on sanottu. Ja tämä tasapaino tässä tarvitaan yhteisiä standardeja EU-ssa ja ma- sisämarkkinoilla, jos me todellakin haluamme, että todella on yhtäläiset toimintamahdollisuudet kaikille ja sakkolievennysohjelmia sovelletaan ja kilpailulainsäädäntöä sovelletaan vastaavalla tavalla koko sisämarkkina-alueella. Siksi haluaisin kysyä panelisteilta, jos voisitte hiukan kertoa siitä, että mikä olisi tällainen yhteinen miniminimittäjä, mitä tulee näihin korkeimpiin sakkomääriin ja mitä toimia puolustaisitte, jotta saadaan yhtäläinen toimintamahdollisuus aikaan kaikille. Kiitos, Tim Brian Hayes. Thank you indeed. Kiitos. Minäkin olen iloinen, että meillä on tämä tärkeä kuuleminen tänään. Kiitos kummankin istunnon puhujille Edellisen istunnon kuuntelin toiminna, toimistostani. Siellä oli kiinnostavia huomioita. Kaksi huomiota. Ensinnäkin Euroopan ja pienten avointen talouksien menestys. Niille kilpailupolitiikka on ratkaisevan tärkeää. Ja on tärkeää, että on paikallinen täytäntöpanojärjestelmä järjestelmä ja että se toimii kussakin jäsenmaassa. Ja täällä on mainittukin kilpailuverkoston merkitys kapasiteetin rakentamisessa ja keinona vaihtaa kokemuksia kilpailuviranomaisten kesken. Sekin on ratkaisevan tärkeää. Minusta on oikein hyvä, että tulevaisuudessa on ajatella, että viranomaiset voivat jakaa jutun ajamista prosessin virtaviivaistamiseksi ja tuloksen takaamiseksi. Irlannin kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen puheenjohtaja puhui niistä sanktioista, joita voitaisiin määrätä, ja hänen huomiota olivat erittäin kiinnostavia, erityisesti näissä korkean profiilin jutuissa, joita viranomainen on ottanut ajakseen ja kaikissa tapauksissa tuomio jätettiin ehdolliseksi. Hän voisi vähän selkeyttää, mistä on kysymys. Kun lähetämme vahvan viestin tuomioistuimien kautta ja viranomaisten kautta, että näitä, tähän huono käyttäytymiseen pitää puuttua, niin silloin ainoastaan sanktiot muuttavat huonoa käyttäytymistä. Kysymys on, ovatko meidän sanktiomme riittävät ja asianmukaisia? Ja vaaditaanko tuo vankeustuomio tai kun viesti menee perille? Sitäkin täytyy miettiä. Tuon sanottuni niin täytyy julkisesti sanoa, että arvostan kilpailuviranomaisten ja muiden toimintaa. Meidän täytyy olla yhteistyössä kautta Euroopan, että yritysten haitalliset toimet paljastetaan ja että ne joutuvat oikeuden eteen. Thank you very much, uh, Mr. Flan. Sitten Flanagan. Uh, thank you very much. Uh, that was... Kiitoksia jälleen kerran. Tämä oli todella kiinnostava. Minulla on kysymys, jonka haluaisin esittää Salta Gartensille. Hän sanoi, että avoimessa taloudessa kilpailupolitiikka Irlannissa on vieläkin tärkeämpää. Olen tästä samaa mieltä. Näin kyllä on. että myös, Irlanti on vahva tausta. On saatu paljon sanktioita kartalla. En oikein kyllä ymmärrä, mitä tällä tarkoitatte, millä tavalla näin on. Kun te mainitsitte 33 tapausta, minun nähdäkseni ne olivat vuonna 2008 ja 2006. Ja öljyyhtiöiden kohdalla ne saivat noin 7500 euroa sakkoa ja 2006 täytyy tulla siihen lopputulokseen, että tämä kyllä kannatti, koska ne kartinan toimia, koska miten ne eivät olisi voineet saada enemmän rahaa tästä kartasta kuin nämä sakot 7500. Missä on tämä moraalikato? Tämä, nyt yritykset kerryttävät samanlaiseen, kun tämä kannattaa. Sitran tapauksessa 20 000 euroa sakkoina, eikä mitään vankilarangaistusta 2008. Ei tarvitse kovinkaan paljon myydä Sitran autoja, jotta saa tämän verran voittoa. Joten jälleen kerran tässä tapauksessa business toiminnan kannalta ehkä se kannatti näitä yrityksiä, joten miten meillä on vahva, äh, vahva mm, äh, saldo näissä kysymyksissä. Minä jatkuvasti kuulen näistä 33 tapauksesta, mutta ne ovat historiallisia vanhoja juttuja, joten mikä tässä toimii pelotteena? Täällä Rova Fernandes mainitsi yhden mielenkiintoisen vaihtoehdon. Mitä olisitte tästä vaihtoehdosta mieltä, koska tehän sanotte, että rikosoikeus on paras tapa viedä e- ottaa esiin näitä tapauksia, mutta eivät jossakin isossa tapauksessa sovi ja sivioikeudet ovat sopivampia. Ja on paljon todisteita, jotka antavat ymmärtää, että juuri näin on. Jotakin, jotakin tällaisella pitäisi tehdä. Myös, mielestäni on myös kiinnostavaa, että Brian Haynes esitti kysymyksen, ovatko seuraamukset sopivia. Ehdottaisin, että hän lukee oman komissarinsa Phil Hoganin puheen siinä Mikään ei ole kuitenkaan tämänkään puheenvuoron jälkeen muuttunut. Haluaisin tietää, mitä te olette tästä mieltä, koska Irlannilla ei ole vahvaa saldoa kartellisanktiosta. Se on pelkkä vitsi. Ei siellä aseteta mitään vahvoja seuraamuksia ihan päinvastoin. Thank you very much. Kiitoksia. Ennen paneelin jäseniä kysyisin vielä, onko muita puheenvuoropyyntöjä? Tai haluaisitko ensimmäisen paneelin jäsenet osallistua tähän keskusteluun? Ei, selvä. Eli sitten Eva Edvardsson saa ensimmäisen vastauspuheenvuoron. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. No ensinnäkin maat, joissa on tämä hallinnollinen tai oikeudellinen malli, ne ovat avoimia markkinamaita, Suomi, Ruotsi, Itävalta. Schwabille kommentti, jos nyt oikein ymmärsin hänen kysymyksensä. On mielenkiintoista keskustella. No tietysti pitäisi olla samanlaisia harmonisoituja päätöksentekovaltuuksia, mutta – Ja sitten kun ajatellaan näitä valtuuksia ja tutkimusvaltuuksia, pitäisikö niiden olla täysin samat kuin mitä komissiolla on tällä hetkellä? Yrityksethän tarvitsevat tietysti yhteistyötä komission kanssa. Meillä ei ole Ruotsissa tällaista lainsäädäntöä. Ja tämä on kysymys, johon tosiaan täytyy nyt tarttua. Ja sitten Lopesille kommentoisin jos nyt oikein ymmärsin. Eli voivatko sanktiot olla liian alhaisia? No tietysti pitää harmonisoida sitä tapaa, jolla sanktioita langetetaan, mutta itse olen tuomari. Ja tuomioistuimiin tuomioistuimille ei pidä antaa tätä tehtävää, eli ne eivät voi tehdä näitä samoja päätöksiä. Kyse on suhteellisuudesta. Ja tähän ehkä suhtaudutaan aika eri tavalla eri maissa. Kiitoksia. Thank you, Mr. Lobran. Kiitos sitten Lobrano. Thank you very much. I would like to... Kiitoksia. Kolme kommenttia. Koordinaatio, äh, lievennykset ja sanktiot. Johdanta puheenvuorossani asia todennut koordinaatiosta, että yritykset haluavat, että Euroopan kilpailuverkosto toimisi pohjana vahvemmalle koordinaatio- ja johdonmukaisuuskeskustelulle. Mahdollisesti erityisiä välineitä kansallisille viranomaisille. Rakenteellinen vuoropuhelu Euroopan kilpailuverkoston ja jos mahdollista yritysyhteisön kanssa antaisi hyötyä. Kun puhutaan menettelyistä, ää, prosessin kunnittamisesta ja sakojen lieventämisestä, avautuminen yrittäjille ja kuluttajalle todennäköisesti ja auttaisi myös sitä, että kilpailuviranomaiset yhdessä maassa oppisivat toisen maan bisnestodellisuudesta. Palautin herran Schwabsin kysymykseen, pitäisikö komission olla osa verkostoa? Komission 2011 parhaat käytänteet on hyvä lähtökohta – jos komissio soveltaa niitä, kysymys on päinvastainen. Kaikkien pitäisi edetä samaa tietä. Sakkojen liennytys, levennys. Tähän tulee aina etenä keskustelun mukaan. Pitääkö sieltä jotain, jota ei voi hyväksyä? Kukaan ihminen ei sitä halua, mutta jos pragmatisen haluaa, haluaa Pragma sakkojen lieventäminen on hyvä keino paljastaa kartelleja tai muuten paljasteta, ja se on hyvä asia. Jos vaihtoehtona on, että ei myönnetä immuniteettia tai ei paljasta kartellia, meidän lähestymistapaan käytetään sakkojen lievennystä kartellien kimppuun käymiseksi, vaikka se tarjoaa immuniteettia tietylle yritykselle. Kun meillä on tämä väline, niin ollaan pragmaattisia. pitäisikö järjestelmä luoda sellaiseksi, että se kannustaa, että yritykset avautuisivat ja olisi tällainen yhden tiskiin, yhden lukujärjestelmä. Meidän mielestä pitäisi olla, yrityks, kartelijäseniä pitäisi rohkaista tulemaan ulos julkisuuteen ja niille pitäisi tarjota immuniteettia. Sanktiokysymyksissä. Jotkut sanktiot tarpeeksi isoja. Komission sanktiot ovat aika korkeita. Ja komission päätökset menevät lehdistöön kaikkealle. Siinä on vaikutusta. Minä on vaikea kommentoida kansallisella tasolla sanktioita, mutta varmasti sanktioiden pitäisi olla riittävän korkeita. Tällä on torjuntavaikutusta. vaikutusta mutta no uskomaton vaikutus ei ainoastaan toteudu sanktioiden tason avulla. Tärkeää on myös, millä todennäköisellä rikkomukset voidaan todeta. Ja tässä palataan rikosoikeudellisiin kysymyksiin, siinä vankeus on aina muuta vaihtoehtona. Siinä sakko, mahdollisuus. Rikosoikeus on yksi mahdollisuus. Siihen tarvitaan paljon lisää resursseja ja vähemmän kanteita. Tämä on myös relevantti kysymys, kun puhutaan sanktioiden tasosta. Thank you very much. Kiitos sitten Gotchin. German. Well, a lot of... Kiitoksia puheenjohtaja. Mielenkiintoisia kommentteja paljon. Ja se, mitä on sanottu, tuntuu puoltavan harmonisaatio, on se sitten kova tai pehmeä harmonisaatio, erityisesti tämän verkoston parissa, jossa me toimimme, yritämme saada aikaan pehmeää harmonisaatiota, mutta sitten oikeusjärjestelmän luonne myös tähän vaikuttaa joten tämä, täl, täl, tätä kautta pääsee vain niin pitkälle kuin voi päästä. Irlannissa meillä on tällainen rikosoikeuden järjestelmä, meillä ei ole ollenkaan näitä sakkolievennys- ja vapautusohjelmia, koska emme voi käyttää vaatia tuomaria näin toimimaan, kun he tekevät omat päätöksensä. Meidän tehtävämme on tutkia, sitten viemme asian julkisen, julkisen syyttäjälle, viranomaiselle, joka sitten päättää, haastaanko vai ei, ja sitten onko sitten syyllinen vai syytön. Tämä on asia mm, tuomioistuimelle niin sakkojen määrä on alhainen, mutta me emme voi tätä päättää. Vankilarangaistuksiakin on ollut, mutta ne on kaikki tavallaan olleet peruttu. Yksi henkilö joutui yöksi selliin, koska olet maksanut sakkoa. Tässähän tavallaan Ylen, ylen katsoi tuomioistunta, mutta rikosoikeuset toimenpiteet ovat joskus sopivia tietyissä tapauksissa, mutta mielestäni on kuitenkin tärkeää, että meillä on koko joukko erilaisia seuraamuksia, että rangaistus sopii tähän rikkomukseen tai rikokseen. Kiitoksia. Sitten Martin. Thank you very much. Just, uh... Kiitoksia. Pari kommenttia. Kun olin reilun kaupankäynnin työryhmässä ja siellä puhuttiin, puhuttiin näistä ehdotuksista, jotka liittyvät kilpailuviranomaisen toimintaan, niin olin hiukan skeptinen aluksi, mutta käytännössä se toimiikin erittäin hyvin. Täällä jo mainittiin, että kansallisten viranomaisten ei pitäisi toimia missään tyhjiössä. Ja tämä toiminta on avointa eikä sitovaa. Se on viestintää ja se mahdollistaa yhteisymmärryksen, joka muuten ehkä ei toteutuisi ja voisi johtaa väärin ymmärryksiin ja tällä tavalla voidaan myöskin vähentää poliittisia paineita, eikä se myöskään vaikuta näiden päätöksentekoon tai tapausten valikointiin. Mutta se liittyy markkinoiden valikointiin ja tässä on sitten tämä markkinatesti mukana ja siksi nämä tutkintavälineet ovat tae siitä, että voidaan tehdä kunnollisia analyysejä, kun taas vaihtoehto olisi ehkä jonkinlaista voimakasta poliittista toimintaa, joka ei pohjaudu niinkään todisteisiin. Eli tämän nyt halusin ottaa esille tämän näkyvyyden osalta, koska puhuin tästä viestinnästä aikaisemmin. Ja sitten näistä hakemuksista. Meillä on kokemuksia tästä. Me emme usko, että tähän liittyy ongelmia. Haluaisimme varhaisempaa viestintää. Eli kun katsotaan sitten näitä ehdotuksia, millä tavalla voidaan käyttää resursseja ja aikaa, jotta verkoston jäsenet voivat miettiä konkreettisia ehdotuksia tähän menettelyyn, jotta voidaan parantaa yhteistyötä, ja pitäisikö nämä ehdotukset ottaa sitten esiin kuulemisissa. Tällä tavalla voitaisiin keskittää vastaukset tiettyihin asioihin, joiden osalta on ongelmia sen sijaan, että kaikki nämä sakkolievennysjärjestelmän osat otetaan esille. Sitten nämä rajat, sakot, vanhempien vastuu. Ja tärkeää on myöskin löytää näitä yritysjärjestöjä, jotta voidaan varmistaa se, että rikkomuksista peritään sitten tuntuvat sakot ja näin voidaan taata, että sakoissa otetaan huomioon sitten myöskin olosuhteet, joissa yritys on toiminut rikkomuksen sattuessa. No sitten olen brittikansalainen ja minulla ei enää ole kyllä brittiaksenttia, eli ette varmaan halua kuulla kantani tähän, mutta virkamiehenä en myöskään tätä voisi kommentoida, mutta on itsestään selvää, että me haluamme edelleen lisätä yhteistyötä tässä verkostossa ja myöskin kaikkien kansainvälisten kumppaniemme kanssa. Uh, Sitten Van Herven. Uh, very... Ihan lyhyesti. Kolme lyhyttä kommenttia. Suomen kysymys oli vapaaehtoiset korvaukset direktiivissä – pitäisikö ne liittää tähän sakkojen lievennykseen? Minusta kompensaatio ja sakkojen lievennys pitää pitää e-, erillään. Minusta nämä lievennysvälineet ovat erittäin suoraviivaisia välineitä sovellettavaksi. Jos kompensaatio ja kompensaation riittävyys, tällaiset kysymykset, niiden mukaan ottaminen ei olisi hyvä asia. toiseen kysymykseen yksi jäsenistä kommentoi jo, että saakkojen taso vaikuttaa kohtuullisen alhaiselta. Hän viittasi vähennyksen, joita saa yhteistyöstä, mistä on tärkeää kannustaa eri tahoja kääntymään hallituksen puolueen, puoleen ja tarjota siihen merkittäviä palkkiota ei pidä unohtaa, että nykyään kartelleissa on paljon yksityistä äh, korvausjuttuja. Kymmenen vuotta sitten niitä ei ollut, nyt se on trendi. Se on merkittävä taakka yrityksille. No, pitäisikö meillä olla yhden lukujärjestelmä? sakkojen lieventämiseen. Minä olen vähän agnostinen. Minusta lähetämisen pitäisi olla sitovaa. Tällainen malli lieventämisjärjestelmä, sen periaatteet ovat järkeviä järjestelmä, joka voi toimia. Tärkeintä sitä toteutetaan johdonmukaisesti harmonisoidulla tavalla kaikkialla. Se on ykkösprioriteetti. Ja tämä malli, sakkojen leventämisjärjestelmän harmonisointi voisi toimia. Puhuin suojan laitamista yksilöihin harmonisoimalla leventämistä. Parantaa myös yhteisiä sovelluksia ja valvontaa EU-tuomioistuimessa. Ja se myös edistää järjestelmää. Kiitos. Sitten Brana astuu vielä lyhyesti. Couple of additional comment. Pari lisäkommenttia vielä. Palaan tähän koordinaatioasiaan. Niin kuin sanoin ihan alussa, kansalliset kilpailutoimistot eroavat huomattavasti. Ymmärtääkseni jotkut eivät ehkä näe, mer- kuinka tärkeä koordinaatio on, mutta jos koordinaatio kuitenkin tapahtuu virallisesti tai ilman konkreettisia välineitä, silloin – yritysmaailma ei oikeastaan näe mitään tuloksia ja ongelma ei välttämättä liity SMAn kaltaiseen viranomaiseen, mutta ehkä on muita viranomaisia, joissa nähdään tämän tyyppisiä ongelmia varsin paljonkin, joten rohkaisin siinä, että tarkastellaan äh, kilpailuviranomaisverkostoa hyvänä koordinaation välineenä. Sitten toinen asia, jonka ottaisin esille, tästä panelistit puhuivat, nimittäin yhteydet korvauksen ja sakkolievennysten välillä. Tässä viitattiin hiljattaiseen direktiiviin vahingonkorvauksista ja niin kuin herra Saakin mainitsi, siellä on säädöksiä, joiden avulla voidaan ryhtyä korja, korvaustoimiin tuomioistuinten ulkopuolella. Tähän rohkaistaan ja sitten puhut, sitten sakkolievennysasiakirjat ovat äh, suojeltuja tiedostoja. Nämä ovat vahvoja välineitä meidän mielestämme, mutta jos me haluamme varmistaa, että lievennysohjelmat toimivat hyvin, meidän pitäisi tehdä aivan selväksi, että yrityksen täytyy hakea sakkolievennystä ja tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa, koska sillä juuri on merkitystä. Tätä pitäisi yrityksessä. Kaikki eivät ole juristeja ja päätös todennäköisesti liittyy tähän, kun yrit, on, täytyy kutsua yrityksen johto koolle, emme voi sanota yhtään mitään, tai voimme hakea esimerkiksi sakkolevennystä, mitä sitten tapahtuu, jos näin tehdään. Silloin juridisen neuvonantaja yrityksen joutuu sanomaan, että kyllä, me saamme vapautuksen toimimme nopeasti, mutta tämä riippuu myös, käännymmekö oikean viranomaisen puolen, teemmekö yhteistyötä vir- tahojen kanssa, eri tahojen kanssa, päätös voi olla helpompi tai vaikeampi. Meidän, me haluamme rohkaista siihen, että yritykset käyttävät tätä vaihtoehtoa hyväksemme, niin että meidän pitää puhua suoraan ja selkeästi näistä tästä asiasta. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Tämä toinenkin paneeli oli oikein mielenkiintoinen. Ja nyt vielä Johannes Leitenberger saa loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. President, honorable members, ladies. Puheenjohtaja, kun arvoisat jäsenet, ovat naiset ja herrat, haluaisin kiittää Ekon valiokuntaa, puheenjohtajaa, jäseniä, sihteeristöä kuulemisen järjestämisestä yhdessä kanssamme. Kiittäisin kaikkia teitä siitä, että tämän aamun keskustelu oli niin eläväistä ja hedelmällistä. Tämä on elvyttävää ja se auttaa komissiota työssään. On hyvä nähdä, että parlamentti, kansalliset kilpailuviranomaiset, äh, juristit, yritykset, kansalaisyhteisö ovat innostuneita, kiinnostuneita äh, komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten toimista. Uskon, että meidän täytyy kyetä osoittamaan, että kansallisilla kilpailuviranomaisella on avainosuutensa EUn kilpailujärjestelmässä ja tämä on tullut tänään selväksi. Kansallisten kilpailuviranomaisten rooli sisämarkkinoiden oikeudenmukaisen toiminnan kannalta, tasavertaisuuden kannalta on tullut hyvin osoitetuksi. Täytäntöönpano kansallisella tasolla pitää huolta siitä, että kuluttajalla on laajempi valikoima palveluita ja tuotteita edullisemmin hinnoin. Se luo myös pelikentän tasaisena yrityksille, jotka toimivat sisämarkkinoilla. Ja tämä on panoksemme kasvun, innovoinnin ja työpaikkojen luomiseksi parhaalla tavalla EU-ssa. Joten kansallisten viranomaisten toimien vahvistaminen – välineiden antaminen heille, jotta heillä olisi tarvittavat työkalut, saa kaunopuhaisesti ilmaista tänään. Kunnianarvoiset panelistit, joita vielä kerran lämpimästi kiittäisin, ottavat keskustelua tärkeitä asioita. Monet vahvistavat, että toimia tarvitaan. Mitä vakiintunutta täytäntöpanomallia ei ole – ei kysymys ole siitä, että eurooppalaisen verkoston yksityiskohtia kopioitaisiin kansallisella tasolla, vaan verkoston täytyy antaa vääntöä kansallisella tasolla. Tältä todettiin, että riippumattomuus on ratkaisevaa kansalliselle viranomaisille. Niiden päätös näyttää olla puolueettomia, vapaata paineista, asian puuttumisesta – Täällä on hahmoteltu erilaisia itsenäisyyden toteuttamisen mahdollisuuksia. On selvää myös, että lisävaltuuksia ja lisää riittäviä resursseja tarvitaan kansallisella tasolla, jotta tehokkaasti puututaan rikkomuksiin. Eri ehdotuksia tämän saavutamiseksi on tehty. Erityisesti tutkintavälineet täytyy olla saamaan mittaisia kuin mahdollisuudet kätkeä näyttöä digitaalisessa maailmassa. Täällä on paljon puhuttu sitä sanktioista jäsenvaltioiden tasolla. Se, että sanktioita on monenlaisia ja se, että ei ainoastaan käytetä rikosoikeudellisia keinoja, on tärkeää. Ja sakkojen lieventämismenettelyjä on myöskin painotettu keinoina puuttua kartelleihin. Yritykset, jotka ottavat osaa kartelleihin, niillä täytyy olla oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta, jos me haluamme, että ne ottavat meihin yhteyttä ja tunnustavat toimensa. On että kilpailuverkosto on ottanut hyviä askelia varmuuden luomiseksi yritykselle, mutta että parannettavaa vielä on. Muutenkin kysymyksiä otettiin. Jotkut ovat sitä mieltä, että esimerkiksi kansallisten kilpailuviranomaisten ja muuten säätelijöiden KT kuluttajaviranomaisten välisiä synergioita voisi vahvistaa. Jotkut haluaisivat, että kansalliset kilpailuviranomaiset voisivat puuttua valtionapuun. Kuten että tämä järjestelmä on toinen, toisenlainen, mutta tarvitaan tasaisempaa pelikenttää ja kansallisella kilpailuviranomaisella valita roolinsa. Jos voisin ihan lyhyesti sanoa pankkiunioista. Kartellit, antitrusti ja fuusioiden yritysyhteenliittymien kontrollointi, valvominen Nämä tehtävät pätevät pankkiunilla. Ja kun pankkiunionin ää, pankkien pelastamissäännöissä, niin siellä on pyritty siihen, että, että meillä on järjestelmä, joka on johdonmukainen ää, koskien sisämarkkinoiden markkinavääristymiä. Kuten komissaari Vestaa mainitsi, tarvitaan lisää prosessitakeita kansallisella tasolla. ne myös niille, jotka ottavat esille kysymyksen siitä, pitäisikö komission tehdä arvio sen säännöstä. Haluan vakuuttaa teille, että me teemme tätä koko ajan. Olemme tehneet tätä sitä lähtien, kun aloitin kilpailualalla yli 15 vuotta sitten – perussäännöt, perussopimusten suhteen me olemme kääntäneet kaikki kivet kertaalleen pari kolmekin kertaa. Se, että me tällä hetkellä puhumme siitä, miten me annamme parempia välineitä kansallisille viranomaisille, ei tarkoita sitä, että meidän pyrkimyksemme tehokkuuteen, erinomaisuuteen ja tasapuolisuuteen olisi loppunut. Päivän kysymys kuitenkin on, miten voimme auttaa kumppaneitamme valvontatoimissa, ja että he saavat ja että ne saisivat ne työkalut, joita komissiolla on jo. Keskustellaanko siitä, että mahdollistetaan se, että kansallisviranomaiset voivat tehdä enemmän? Haluammeko parasta eurooppalaista täytäntöpanojärjestelmää kokonaisuudessaan? päivän keskustelu on se, että nämä tavoitteet eh, toimivat käsikädessä. Järjestelmät ovat hyvin, jos sen osattavat hyvin. Komissio on pannut merkille kaikki täällä ilmaisut. Tut kannat komissio arvioi huolellisesti panoksen ennen kuin se ryhtyy lisäaskeliin. Teidän palautteen pohjalta komissaari päättää, minkälaisia toimia tarvitaan tunnistettujen ongelmien parhaaksi ratkaisuksi. Kuten mainittu, EUn toimet ovat mahdollisuus muuttaa vakuuttavaa keisisen puolesta. Tarvitaan. No, tämän päivän keskustelu on antanut arvokasta näyttöä. Kiitos panoksestanne tähän keskusteluun. Kiitos puheenjohtaja, että me, meidät kutsuttiin tänne valiokuntaan. The commission uh, kiitoksia komissiolle. Tämä on tosiaan ollut tärkeä tapahtuma, jotta pystymme arvioimaan, onko nyt olemassa olosuhteet ja tarpeen edetä lainsäädännössä, jotta voidaan vahvistaa kilpailujärjestelmän tehokkuutta. voitaisiin sanoa, että pitkälti ollaan samaa mieltä siitä, että parannusta on tapahtunut, vaikka tämä osittain hajautettu järjestelmä on toiminut hyvin, mutta parantamisen varaa vielä on. Meidän pitää varmistaa täytäntöönpanon yhtenäisyys näiden yhteisten sääntöjen osalta. Ja kilpailusäännöissä on erilaisuuksia. Yhtäältä on korkein taso näissä kysymyksissä, koska me olemme korkein taho, jolla näitä asioita käsitellään sisämarkkinoilla. Ja toisaalta sitten taas on erilaisia järjestelmiä täytäntöönpanossa. Eli jos tätä verrataan muihin asioihin, jotka liittyvät vaikka rahapolitiikkaan tai tapauksiin, joissa meillä on osittain vastuuta, mutta nytkin pankkiunionissa tarvitaan yhdenmukaisempaa täytäntöönpanomekanismia. Eli tämä on tarpeen ja meidän täytyy siirtyä sitten tähän kolmanteen vaiheeseen, kun ensin oli – keskityt järjestämistä on osittain hajautettu. Ja nyt sitten kolmas vaihe. Se ei tarkoita, että palataan tähän keskitettyyn järjestelmään, mutta komissiokin totesi, miten voidaan toimia johdonmukaisemmalla ja yhdenmukaisemmalla tavalla, ottaen huomioon kuitenkin suhteellisuusperiaate ja jäsenvaltioiden erityistarpeet. Se on tietysti haasteellista. Aristoteles sanoi, että laatu tarkoittaa sitä, että on samat ratkaisut, mutta otetaan huomioon, että jos halutaan samat tulokset, niin täytyy muistaa, että joskus samat toimet eivät aina johda samoihin tuloksiin. Eli miten on yhtäläiset kilpailumahdollisuudet ja otetaan huomioon, että meillä ei ole mitään EUn hallintoa, vaan meillä on sitten hallinnollista kapasiteettia jäsenvaltioissa. Se on haaste ja siksi kuulimme myöskin erilaisia katoja sen suhteen, mikä olisi paras mekanismi parempaa koordinointia, lisäharmonisointia. Eli tämä on tärkeää keskustelua. Ja parlamentti on valmis tekemään yhteistyötä ja toivottavasti se otetaan mukaan sitten lainsäätäjänä näihin ratkaisuihin, joka tekee kilpailujärjestelmästämme vielä tehokkaammin, kun pyritään kuluttajasuojaan, yhtäläisiin kilpailumahdollisuuksiin ja myöskin siihen, että annetaan kannustimia lisäkehitykselle, innovaatiolle tuotantojärjestelmässämme. No pankkiunioni tietysti on sitten eri asia. Meitä kiinnostaa myöskin tämä ala, eli miten uusi lainsäädäntöpuitteisto edellyttäisi vankempaa lainsäädäntöpuitteistoa, kun ajatellaan kilpailua. No tästä asiasta pitää vielä keskustella ja varmasti käymme tätä keskustelua. Mutta jos nyt palataan vielä tämän kuulemisen aiheeseen, niin me pääsimme hyvin eteenpäin. Ja parlamenttikin haluaa enemmän harmonisointia ja parempia täytäntöpanovälineitä tälle viranomaisverkostolle. Ja varmasti se nyt sitten vahvistuu tämän tärkeän keskustelun jälkeen. Eli kiitoksia kaikille osallistujille, puhujille komissiolle. Sitten vielä tekninen ilmoitusasia, koska mitä tulee turvallisuuteen, niin kilpailuviranomaisten ja muiden ulkoisten tahojen edustajia pyydetään nyt sitten lähtemään tästä rakennuksesta katutason uloskäynnin kautta. Meillä on näitä uusia turvallisuusjärjestelyitä, eli kiitoksia kaikille ja nyt voimme sitten päättää tämän kuulemisen.